Sehr geehrte Damen und Herren. Hyvät naiset ja herrat, pyydän teitä istuutumaan. Liebe Kolleginnen und Kollegen. Hyvät kollegat, minulle on suuri ilo toivottaa teidät tervetulleeksi konferenssiin Euroopan unionin tulevasta rahoituksesta. Se järjestetään eh, oikein omia varoja kestävän korkearyhmän työn eh, puitteiden yhteydessä – Haluan erityisesti ottaa tervetulleeksi ystäväni korkean äh, ryhmän puheenjohtajan Mario Montin. Ja kaikki vieraat, jotka tulevat parlamentin ulkopuolelta osallistuvat konferenssiin, hän, hänen kauttaan toivotan teidät kaikki tervetulleeksi ja puhun varmaan kaikkien nimissä, kun sanon, että me tunnemme suurta kunnioitusta herra Montia kohtaan. Tämän konferenssin aiheena on keskustella erästä Euroopan unionin politiikan keskeisestä kysymyksestä, nimittäin unionimme omista varoista. Kysymys on perustavanlaatuisesta uudistuksesta, ja tämä ajankohtana, jolloin uudistuksen, näin syvälle menevän uudistuksen tarve on kiireellisempi kuin koskaan. Sen jälkeen kun enemmistö äänestäjistä yhdistyneessä kuningaskunnassa päätti jättää yhteisömme, olemme voineet kokea perustavanlaatuisen murroksen Euroopan historiassa. Lähimenneisyyden lukuisien kriisien jälkeen me tänään, hyvät kollegat, olemme epävarmuuden ja epätietoisuuden pisteessä. Tämän ajankohtaisen kriisin potentiaali, jonka me nyt koemme, on niin suuri, että meillä ei ole enää varaa passiivisuuteen, jonkinlaiseen selviytymiseen päivästä toiseen. Jotta me voisimme jättää tämän epävarmuuden vaarallisen polun, meidän täytyy viimeinkin rohkeasti ja offensiivisesti muotoilla se, miten suhtaudumme haasteisiin ja nähdä nämä haasteet. Minä uskon, että elämme aikaa, jolloin on kyse ei vähemmästä kuin siitä, että Euroopan unioni pysyy, mutta kysymys on myös erästä menestyksekäimmistä hankkeista, joita kansainvälisessä politiikassa koskaan on ollut siitä, että tämä hanke pitäisi uudella tavalla perustella useimpien ihmisten silmissä ja samalla pelastaa se ja uudelleen perustaa se ja puolustaa sitä. Se, että ihmiset ovat 60 vuotta sitten odottaneet enemmän vapautta, rauhaa ja demokratiaa ja vapautta, nämä ovat nyt itsestäänselviä selviä perusosia meidän eurooppalaisessa yhteisössämme kuka ne keskustelee rauhasta ja demokratiasta, koska ne pidetään, niitä pidetään itsestäänselvyyksinä. Ja siksi uskonkin, että tällainen passiivinen itsestäänselvyytenä pitäminen on vaarallista. Ja siitä syystä näitä ihanteita on puolustettava, ne on mainittava nimeltä ja on myöskin selitettävä, että tämä ei ole turvattua ikuisiksi ajoiksi. Rauhaa, vapautta ja oikeudenmukaisuutta pitää puolustaa päivittäin. Demokratiaa pitää puolustaa päivittäin. Se merkitsee sitä, että meidän täytyy myöskin ihmisten huolet ja odotukset ottaa omaksemme hyvin intensiivisellä tavalla ja myöskin ottaa vakavasti heidän odotuksensa, jotka liittyvät turvallisuuteen hyvinvointiin ja oikeudenmukaisuuteen. Ja nämä odotukset yleensä eivät koske omaa itseään, vaan seuraavaa sukupolvea, omia lapsia. Ja jotta nämä odotukset täyttyisivät, me tarvitsemme, täytyy sanoa, Euroopan unionissa uudenlaista käynnistämistä. Meidän täytyy yhdessä identifioida se, mitä Euroopan unionin pitää saada aikaan ja missä Euroopan unioni tarvitsee välineitä voidakseen tarjota ratkaisuja. Ja hyvät naiset ja herrat, tässä ei ole kysymys siitä, pitääkö olla enemmän vai vähemmän Eurooppaa. Kysymys on siitä, että demokraattisesti vastuullinen Eurooppa ja sen toimielimet saavat, että niillä on se toimintakyky, jotta vastuu, joka on, ja odotukset, joita ihmisillä on, että niihin voidaan vastata. Ja kun näitä välineitä parannetaan, jotta voidaan saada tuloksia. Vain tällä tavoin me voimme viedä Euroopan tulevaisuuteen niin, että se on todella vakaa. Omien uudistaminen on esimerkinomainen tapaus tästä uuden tyyppistä liikkeellähdöstä. Se ei ole mitään eh, teknokraattista uudelleensäätelyä. Ne lähteet, joista me keskustelemme, kun puhumme EUn omista varoista, ovat olleet olemassa nykymuodossaan 1980-luvun lopulta. Mutta todellisuus 1990 oli eri asia kuin vuoden 2016 todellisuus. Kun vuonna 1990 bruttokansantuloon perustuvat omat varat eivät kattaneet edes yhtä prosenttia – niin tulokset, jotka niistä riittyivät, olivat siis 1 prosentti vuonna 1990, ne olivat vuonna 2015 68,7 prosenttia. Kun jäsenvaltioiden BKTL-summat on perinteisesti suunniteltu tällaiseksi tasauksivälineeksi, ne tällä hetkellä ovat Euroopan omien varojen päälähde. Ja tämä luo meille valtaisia ongelmia. Euroopan unionin budjetti, jonka pitäisi olla voimakkuuden, toimintakyvyn lähde, on muuttunut, sanoisin siksi, että oli vakaasti tätä mieltä, se on muuttunut 28 kansallisen kirjanpitäjän pelikentäksi. Ja nämä 28 kansallista kirjanpidon asiantuntijaa vuodesta toiseen riitelee siitä, kuka maksaa mitenkin paljon, kuka maksaa liikaa, ja kuka vielä saa jotakin rahaa takaisin, kenelle vielä kuuluu jotakin. Joka vuosi me näemme tällaisen rahoituspoliittisen syyttelypelin. Tämä syyttelypeli, te tunnette sen kaikki, se jarruttaa meitä vuotuisessa budjettimenettelyssä usein lukuisien viikkojen ajan. Ja koko tilanne vahingoittaa Euroopan unionin mainetta. Tämä on pahaksi siksi, että menot Euroopan unionin budjetista luovat monetäärisesti tunnustettamissa arvoja, jotka, joita ei monetäärisesti voi määritellä. Jos me ajattelemme sitä, mitä me EU-budjetin aamulla saamme, siitä pitäisi keskustella kansalaisten kanssa. Sen sijaan pelkästään puhtaasta kansallisesta usein vaalitaisteluun taktikoinnista johtuu se, että pelataan syyttelypeliä. Se lähtee liikkeelle usein pääkaupungeista ja johtaa kierrettömyyteen Brysselissä. Tämä on usein lähdöisin samoista ihmisistä, jotka sitten haluavat juhlia, että heitä juhlitaan, kun kotimaassa sitten toteutetaan hankkeita näillä varoilla. Me Euroopan parlamentissa olemme arvostelleet tätä tilannetta lukuisen vuosien ajan ja ennen kaikkea kuin annamme suostumuksemme rahoituspuutteelle 2020, sidomme sen lupaukseen, eh, jonka jäsenvaltiot antoivat, että uusi omivarojärjestelmä uudistetaan Euroopan parlamentille. Tämä oli keskeisesti tärkeä kysymys. Ja minä, joka oli loppuvaiheessa mukana neuvottelemassa muiden toimijoiden kanssa, pitänyt kiinni siitä, että tämä omien varojen uudistus tapahtuu. Paine, joka meihin kohdistui, oli valtavaa, että me emme olisi tehneet tästä asiaa, joka neuvotteluista otetaan esille, tätä työryhmää, joka käsittelee omia varoja, koska neuvostossa oli hyvin vähän halukkuutta suostua tähän. Mutta ennen kuin päätös tämän korkean työryhmän asettamisesta ei ollut tapahtunut, ja tästä haluan kiittää kollegoja Euroopan parlamentissa, ei ollut myöskään suistumusta monivuotiseen, rahoituskehykseen. Muistamme tästä vielä kerran, koska se oli meidän olennaisimpia tavoitteitamme. Ja tästä syystä on tärkeää mainita vielä kerran, hyvät naiset herrat, tämä asia siksi, että tämä ei syntynyt mitenkään sattumalta, vaan se oli tulos tiukoista neuvottelusta, jota Euroopan parlamentti kävi kansall- jäsenvaltioiden kanssa. Ja siksi Euroopan parlamentti pitää sitäkin tärkeämpänä ja hyvempänä tätä työtä, jota korkea työryhmä tekee herra Montin johdolla, ja se on vuodesta 2014 lähtien analysoinut käytännön mahdollisuuksia tällaiselle uudistukselle. Sen tehtävä eh, on teknisesti erittäin mutkikas, jos tutustuu sen papereihin, sen huomaa, mutta ne tavoitteet, joita se määrittelee, joista se keskustelee, ne minun mielestäni voidaan eh, keskittää neljään kohtaan. Ensinnäkin EUn omivarojen täytyy olla yksinkertaisesti ymmärrettävämpien ja kansalaisten kannalta avoimemmin ymmärrettäviä. Kukahan meistä koskaan itse on yrittänyt saada selville, miten paljon hän kansalaisena maksaa EU, omien varojen kautta Euroopan unionin budjettiin? Tai onko hän voinut saada selville sen, miten paljon hänen kotimaansa maksaa Euroopan unionin budjettiin nettosummana? Se, joka joskus on yrittänyt saada tämän selville, miten paljon minun maani todella maksaa, miten suuri on minun oma osuuteni, minun alueeni osuus. Hyvät naiset herrat, se on pyrkimys, joka on lähestulkoon mahdoton toteuttaa. Näissä perinteisissä oikeita, omien varojen väreissä, johon liittyy kor, korva, korjausmekanismeja, brittien alennuksia tai kertakorauksia, Sisä jopa Euroopan parlamentin puhemieskin eksyy ja menettää mielenkiintonsa. Minusta tämä järjestelmä jossakin vaiheessa todella on saatettava yksinkertaisemmaksi. Siksi ensimmäinen vaatimus on se, että me tarvitsemme yksinkertaisemman, paremmin tunnistettavissa olevan järjestelmän. Toiseksi, nämä uudet yksinkertaistetut EU-budjetin lähteet on sidottava keskeisiin EU-politiikan kenttiin ja eurooppalaisiin tavoitteisiin, esimerkiksi sisämarkkinoihin tai energiapolitiikkaan tai rahoitusmarkkinoiden sääntelyyn tai hiilidioksidin eh, säästötavoitteisiin. Nämä ovat sellaisia kenttiä, joilla EU saa aikaan näkyvää lisäarvoa kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Niin, että kansalaiset näkevät johdonmukaisen yhteyden yhteyden poliittisten tavoitteiden ja rahoituksen välillä. Kolmanneksi, EUn omien varojen täytyisi olla parlamentaarisen valvonnan alaisia Euroopan tasolla. Kun Euroopan parlamentilla on täysi yhteispäätösvalta EU-budjetin menojen puolella, se on lähestulkoon kokonaan suljettu pois päätökset, jotka liittyvät tulopuoleen. Tämä paradoksi on poistettava ja Euroopan parlamentin roolia tulopuolella on vahvistettava. Tämä on mahdollista vain silloin, kun me luomme todellisen eurooppalaisen omien varojen lähteen ja, ja tällaisen ten, e, maksusiirtoihin perustuvien varojen merkitystä huomattavasti vähennetään. Neljänneksi on taattava kestävyyttä siinä, että tulot suuntautuvat päätettyihin menoihin. Ei voi olla niin, että me koemme yhä enemmän aloitteita, joita EUn tulisi tukea, mutta budjetti kuitenkin pysyy muuttumattomana. Se on yksi mielenkiintoisimmista ilmiöistä viime vuosina. Hallitusten valtioiden päämiehet tekevät päätöksiä upeista hankkeista, uusista hankkeista, mutta sen jälkeen kuitenkaan eivät halua että tulee lisärahoitusta, vaan haluavat, että nämä rahoitetaan Euroopan unionin budjetista. Siksi näyttäisi johdonmukaiselta, että Euroopan unionin tulot eivät olisi irrallaan menojen uudistamisesta. Kun seuraavalla neuvotellaan monivuotisesta rahoituskehyksestä, näillä täytyy olla näillä kysymyksillä keskeinen rooli. Nämä neljä ehdottoman välttämätöntä muutosta. Vaativat lisää avoimuutta, ymmärrettävyyttä, demokratiaa ja tehokkuutta. Sellainen uudistus, joka ottaa huomioon nämä minun mielestäni ehdottoman välttämättömät menettelyt. Sellainen uudistus, joka kunnioittaa näitä vaatimuksia. Sen täytyy johtaa ehdottomasti sellaiseen tulokseen, että että ihmiset näkevät, kokevat, ymmärtävät lisäarvon ja Euroopan unionin mahdollisuudet, koska muuten tämä luottamuksen menettäminen jatkuu edelleen. Seuraavana päivinä te tulette keskustelemaan tästä uudistuksesta. Minä toivon, että tästä tulee kiistelevää keskustelua, mutta kuitenkin yhteisymmärrykseen tähtäävää keskustelua. Sillä, hyvät naiset ja herrat, ja siksi olen kiitollinen kollegoille kansallisista parlamentista, jotka ovat tulleet tänne. Me emme saavuta tätä uudistusta, jos me emme ole valmiita ja pääse yhteistyöhön kansallisten parlamenttien edustajien kanssa. Siksi on kiitollinen kansallisten parlamenttien asiantuntijoille siitä, että näkevät vaivaa päästäkseen meidän kanssamme keskustelemaan omien varojen uudistuksesta. Minä vielä kertoisin teille kokemuksesta edellisessä monivuotisten rahoituskysymyksen puitteissa. Saksan liittosvallan ja yhdistyneen kuningaskunnan hallitukset olivat viime monivuotisen neuvottelussa johtajina siinä eh, lähtökohdassa, että EU-budjettia on pienentävä, koska Brysseliin virtaa liikaa rahaa. Ranskan hallitus ja monet eh, sen kanssa yhtä mieltä olevat hallitukset olivat sitä mieltä, että näin saattaa olla, mutta maatalousbudjetin ei pidä muuttua missään tapauksessa. 16 jäsenvaltiota, jotka olivat yhdistyneet kohesion ystäviksi, niin sanotuksi kohesion ystäviksi, sanovat, että saattaa olla, että budjettia täytyy pienentää, kun Saksa ja Iso-Britanniasta vaativat, eikä keneltäkään haluta viedä mitään pois maatalouden alueellakaan, mutta kohesiopolitiikka ei missään tapauksessa saa joutua muutosten kohteeksi. Nykyinen Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja oli näiden 16 maan johtaja. Jos budjetti pienenee kokonaissummalta, mutta saman aikaan mikään ei muutu maatalouden osalta ja kohesiomenoja ei leikata, mitä silloin sitten tehdään? Jossakinhan niitä leikkauksia on tehtävä. Tekninen kehitys, digitaalinen infrastruktuuri, kansainvälinen kehitysyhteistyö, ne olivat ne alueet, joita leikattiin. Nämä leikkaukset olivat samat hallitukset, jotka jokaisessa neuvoston kokouksessa puhuivat siitä, että pitää investoida enemmän kansainväliseen yhteistyö, kehitysyhteistyöhön, digitaaliseen kehitykseen ja tutkimukseen ja tieteeseen. Nykyinen monivuotinen rahoituskehys, joka Euroopan unilla on, on kaikkein epänykyaikaisin, mitä tähän mennessä on ollut. Minä uskon, hyvät naiset ja herrat, että me olemme nyt virstanpylvään kohdalla ja meidän täytyy nyt löytää uusia teitä. Menojen puolella selvästi, sen minä sanoin juuri, mutta tulopuolella myös joka tapauksessa. Tämä on teidän tehtävänne seuraavien kahden päivän aikana täällä. Kiitän teitä tarkkaavaisuudesta. On behalf of my kollegoni puolesta, jotka kuuluvat korkean, korkean tason työryhmään, jotka, joka käsittelee omia varoja. Ja myös omasta puolestani haluaisin ilmaista kiitollisuutemme kolmelle toimielimelle, jotka ovat paikalla edustettuina. Te, parlamentin puhemies itse, ministeri Hudak, neuvoston puheenjohtajan roolissa ja komission varapuheenjohtaja Rova Jogeva. Kiitän siitä, että luotitte meihin kymmeneen siinä määrin, että saimme tehtäväksemme lähes selvittämättömän ongelman, mutta me kyllä luotamme tarpeeksi niin teihin kuin eurooppalaiseen projektiin, että mielellämme hyväksyimme, otimme vastaan saamamme tehtävän. Toiseksi, tai on erityisesti haluan tähän kiinnittää huomiota tänään myös kollegojeni puolesta. Haluan kiittää lämpimästi Euroopan parlamentin jäseniä, samoin kansallisten parlamenttien jäseniä, jotka istuvat täällä yhdessä. Tämä on merkittävä onnistus myös symbolisella tasolla viedä eteenpäin EUta erityisesti vaikeina aikoina. Puhemies, te sanoitte innoittavassa alkupuheenvuorossanne, että EU-talousarvio aiheena on todella tekninen kysymys ja silti myös äärimmäisen poliittinen asia. Ja te ja kaksi muuta toimielintä päätitte nimittää ryhmän, joka ei koostu teknokraateista. Minun kielelläni muuten tämä ei ole mikään kielteinen sana, mutta tämä koostuu siis ihmisistä, joilla on syvällistä poliittista kokemusta. Ja hyvä on, jos he vielä tuntevat tämän asian sisällön kannalta hyvin. Ja onkin totta, että juuri näinä aikoina ongelmat ja vaikeudet, joita EU:ssa on, ovat valtavan suuria. Ja me ryhmässä olemme sitä mieltä, että tällä kertaa oikeastaan mikä tahansa poliittinen keskustelu tai ehdotus millä tahansa politiikan saralla. Siinä pitäisi tietenkin ottaa huomioon juuri tämä erityisaihe, mutta pitäisi myös esittää tällainen yleinen kysymys aina. Se, mitä teen, mitä ehdotan, mistä päätän – johtaako se suurempaan paineeseen sen suhteen, että EU voisi hajota, vai saattaisiko tämä ehkä vahvistaa perusteita EUlla ja saada tästä tavallaan vakuuttavampi hanke kansalaisten silmissä? Toisin sanoen, voisiko tästä olla hyötyä aidolle integraatiopyrkimykselle? Tässä ei ole kyse vain erittäin teknisistä kysymyksistä asian käsittelyssä siis. Ja jos voisin antaa konferenssin osallistujille vaikka vain kaksi ihan yksinkertaista esimerkkiä. Minä uskon ja ymmärrän, että puhemies Schulz on samoilla linjoilla, että poliittiset pelit, joita pelataan aina joka seitsemäs vuosi, kun muokataan monivuotista rahoituskehystä, että se ei edesauta yhdentymistä integraatiota, vaan pikemminkin mm, tämä painostaa hajoamisen suuntaan, koska siinä kuvata, kuvataan EUta sellaisena, että siellä taistelevat nämä ja nuo jäsenvaltiot, kuka tässä milloinkin voittaa, kuka häviää. Ja esitän EU sellaisena niin kuin tämmöistäkin nollasumma peliä. Jos minä menetän jotakin, niin joku toinen taas voittaa, kun taas Mehän kuitenkin olemme vakuuttuneita siitä, että paljonkin lisäarvoa eurooppalaisista hankkeista löytyy, mutta prosessi tekee kaikkensa, mitä se vain pystyy, ja se on kyllä paljon, peittääkseen, hämmentääkseen tätä puolta eurooppalaista lisäarvosta, joten todennäköisesti prosessia pitäisi tarkistaa myös sen takia, että ei saada kansalaisia yhä kauemmas EU-toimielimistä. Ja sitten sellainen esimerkki budjettikysymyksestä, joka voisi synnyttää aitoa uudelleen yhdentymistä ja synnyttää tällaista ymmärrystä kansallisten mielessä, niin se tarkoittaisi sitä, että vakavissaan pohdittaisiin, minkä takia, mistä syystä kansalaiset, kansalaiset ovat ahdistuneita, pelkäävät, epäluo, ovat epäluuloisia EU- tai sen toimielimen kohtaan. Se liittyy paljonkin sisäisiin ja ulkoisiin turvallisuuskysymyksiin tapaan, jolla valtavat ongelmat, kuten maahanmuutto- ja pakolaiskriisi, miten näitä asioita käsitellään. Nyt todennäköisesti on tullut hetki enemmän kuin koskaan siihen, että tässä tarvitaan aitoa eurooppalaista mm, julkista tarvetta tai pitäisi tuottaa tässä Euroopassa julkisia hyödykkeitä ja saada kansalaiset nauttimaan näistä ja ottaa huomioon kansalliset parlamentit ja kansalliset hallintotasot ja näin pyritään vahvistamaan kansalaisten turvallisuutta ja heidän turvallisuuden tunnettaan. Tämä mielessä pitäen me ryhdyimme tähän työhön ja nyt olemme viemässä tätä raporttiamme loppuun. Se tulee julkaisuun joulukuussa ja sitten se välitetään kolmen toimielimen puheenjohtajalle. Siis sanon, että olemme lähes valmiita työssämme, koska pitkä tie on kuljettu. On käyty valtavia konsultaatiokierroksia mukaan lukien kansallisten parlamenttien kanssa jotka ovat keskustelleet näistä ajatuksista me eri vaiheissa. Samoin olemme neuvotelleet hallitusten ja muiden osallisten kanssa, mutta siis työ on lähes lopussa kuitenkin, koska erityisesti mitä tulee tähän monimutkaiseen kysymykseen, niin on tärkeää kuunnella, kuunnella erityisesti niitä, jotka loppujen lopuksi sitten päättävät, mitä tehdään ja mitä taas ei tehdä. Tarkoitan tällä tietenkin teitä EU-toimielimet, mutta aivan erityisesti teitä kansallisten parlamenttien jäsenet. Joten tänään me on hyvin on tärkeää, että te puhutte suoraan avoimesti ja varmasti näin teettäkin, kerrotte toiveistanne, huolistanne ja teette ehdotuksianne myös. Ja tämä tulee olemaan meille arvokasta palautetta, jotta voimme viedä loppuun oman raporttimme. Haluan puhua lyhyesti. Ja käyn tässä läpi työ, työtämme se näkyy myös konferenssin järjestämissä aiheissa paneeleittain. Nyt on siis kolme. We, we of course must always Tietenkin aina pitää pitää mielessä se seikka, että kun pyytään antamaan uusi talousarvio EUlle ja koko tämä prosessi, sen pitää olla sellainen, ja varapuheenjohtaja Georgieva, vähän tämän paremmin tuntee kuin kukaan, kukaan ja kuitenkin hän on varsin optimistinen ja rauhallinen henkilönä. Kiitän myös tästä. Tämä on ollut ryhmälle hyvin tärkeää. Tässä prosessissa tarvitaan loppujen lopuksi kuitenkin aina yksimielisyyttä, mutta me olemme tulleet siihen tulokseen, että ne asiat, jotka vaativat yksimielisyyttä, eivät välttämättä ole mitään mahdottomia asioita toteuttaa. Yksimielisyys antaa jokaiselle maalle mahdollisuuden blokeerata tai estää, mutta ei kuitenkaan pakota maita mitään estämään. Ja olemme, me haluamme uskoa kuitenkin, että jos me annamme toimielimille, yleiselle mielipiteelle tarpeeksi vakuuttavia argumentteja, niin saattaa käydä niin, että jokainen pystyy näkemään, minkälaisia etuja on, jos järjestelmää muutetaan. Ja ehkä jos jotkut jäsenvaltiot pitävät jostakin ratkaisusta, toiset taas jostakin toisen ratkaisun tietystä aspektista, niin ehkä on mahdollista jopa yhdistää tämä kaikki poliittiseen pakettiin niin, että tämä äh, estävä enemmistö pystyykin saamaan aikaan tällaisen luovan yhdistelmän ja halutaan yhdessä saattaa koko paketti loppuun. Toivon, että tämän ja huomisen päivän keskustelumme auttavat meitä muokkaamaan selkeää visiota EUn tulevaisuudesta, missä yhteisiin ongelmiin tartutaan yhdessä, eikä välttämättä lisätä kuitenkaan julkisen talouden taakkaa turhaan, paikkakin, niin kuin sanoin hiljattain julkisesti, jossa olin mukana tärkeän valtion, valtiovarainministeri. Minä siis sanoin, että en usko, että kukaan tässä salissa Viittaan nyt siihen rakkeen jossa silloin olimme. Mutta uskaltaisin sanoa puhemies, että edes tässä suuressa salissa kukaan ei voi kohtuudella sanoa, että hänellä on kuva siitä, mikä EU-budjetin koko pitäisi olla 50-15 vuoden kuluttua. Tämähän riippuu eri asioista. Joka tapauksessa se ei kuulu meidän mandaattiimme. Me ei ehdota mitään eri kokoja EU-budjetilla, mutta mandaattimme kyllä kuuluu, että yritämme vastasta kautta odotuksiin, joita te olette ottaneet esiin, puhemies, erityisesti koskien avoimuutta, öö, öö, ei-takautuneisuutta ja monia muita epämiellyttäviä piirteitä, jotka nyt vaivaavat EU-talousarviota ja joiden kautta sitä rahoitetaan. Ja on jopa mahdollista budjettiin kautta välineenä pyrkiä ymmärtämään paremmin myönteisiä asioita eurooppalaisessa integraatiossa, jota yleensä kansalaiset eivät havaitse tai näe tai yritykse, yritysmaailmakaan, mutta yhtäkkiä ne näkyvätkin äärimmäisen tärkeinä sitten, kun ne menetetään tai jos ollaan vaarassa menettää kyseiset seikat. Esimerkiksi se etu, että kuuluu sisämarkkinoihin maan, mille maalle tahansa, on tällainen hyvä esimerkki. Me olemme niin tottuneita kuulumaan sisämarkkinoille, että vaikkakin haluamme aina identifioida tämän tai tuon puutteen, haitan, jota sisämarkkinoista syntyy, ja kyllähän niitä on tietysti, niin emme yleensä näe, että valtavasti arvoa liittyy sisämarkkinoihin. Ja tämä taas muuten ei käy esiin, kun lasketaan tarkasti nettosaajat ja maksajat ja niin edelleen. Tämän takia yleensä budjettineuvottelussa tämä puoli jää unho, unhoon, kun keskitytään vain kansallisiin panoksiin ja maksuihin budjetissa. Kuitenkaan harva kiistäisi sisämarkkinoiden merkityksen kokonaisuudessaan ja sen hyödyn. Ja lisäisin vielä senkin, että jotkut pitävät koko kohesio-ohjelmaa sellaisena, että se pyrkii auttamaan jäsenvaltioita, että ne pystyvät osallistumaan sisämarkkinoiden toimintaan. Ja jos tämä oli alkuperä, alku, alun perin tarkoituksena, kohesiopolitiikka on täyttänyt ja täyttää edelleen enemmän EU-tavoitteita, e joita ei voida tiivistää pelkästään budjettikysymyksiksi. Mutta jos ajatellaan maita, jotka eivät kuulu EU-hun, esimerkiksi Norja, mutta se kuitenkin osallistuu sisämarkkinoihin ja eri tiettyihin politiikan aloihin EU-ssa. Voimme panna merkille, että Norja maksaa EU-budjettiin enemmän kuin kaksi kertaa sen, mitä se itse saa takaisin myöntönä varana. Tämä osoittaa varsin konkreettisesti, että täytyy olla paljon enemmän hyötyä siinä, että osallistuu sisämarkkinoihin, kuin pelkästään se, mitä voidaan mitata, mikä voidaan nähdä nettobudjettibalanssin kautta tarkasteltuna. Enkä minä usko, että kaikki se taakka, minkä Norja on ottanut kantaakseen kuuluakseen sisämarkkinoihin, tehdään pelkästään jostakin romanttisesta syystä, että on tätä kautta lähempänä keskeisempää Eurooppaa tai, tai vielä pahempaa lähempänä Välimeren maita. Ja vaara tai riski, joka ei kysyntä, ei kuulukaan sisämarkkinoihin, on herättänyt syvempääkin pohdintaa jopa isossa EU-valtiossa, joka alun perin oli sisämarkkinoiden taustatekijöitä. Ja nyt maa alkaa nähdä, että johdonmukaisuus todennäköisesti vaatii, että että se ei enää kuulukaan sisämarkkinoihin. Ei ainakaan voi enää kuulua ilmaiseksi sisämarkkinoille olettaisiin. Meidän ryhmämme ei tietenkään käsittele Brexit-kysymystä, jos ette ymmärtänyt, mihin maahan tässä viittasin. Ja tietenkin Norja vielä. Ehkä sen takia, että on tällaista sisäsyntyistä romantiikkaa kylmässä maassa tunnetaan e, e, etelämpöisen maita kohtaan seema, mutta myös sitoutuu asiaan ja näin on hyväksynyt kaiken lainsäädännön, jota on laadittu sisämarkkinoiden toiminnan edistämiseksi, vaikkakaan Norjalla ei ole mitään ääntä sanavaltaa, kun muotoillaan kyseistä politiikkaa. Ja minä uskon, että tietoisuuden lisäämisprosessi siitä, mitä meillä on ja mitä meillä ei ole, kun konkreettisesti simuloidaan niiden reaktioita, jotka eivät ehkä tarpeeksi syvällisesti ajatelleet, mitä saattaisivat menettää. Ehkä tämän pitäisi saada myös meidät soveltamaan näitä käsitteitä budjetin saralla. Vielä lopuksi Yksi viittaus. Niin no, turvallisuudesta, turvallisuudesta nyt en puhu enempää, koska puhemies suuskäsitteli. Me olemme kuitenkin vakuuttuneita siitä, että kaikkia vastauksia poliittisiin ongelmiin ei löydetä menopuolta, monet kyllä löytyvät. Tulopuolta on laiminlyöty ratkaisujen löytäjänä. On varmasti keinoja löytää omia varoja, jotka liittyvät tavoitteisiin, prioriteetteihin tai johonkin politiikkaan, eikä ole niin, että vain budjetin rahoittaminen on oma tarkoitusperänsä pelkästään. Näin myös EUn rahoittamisessa tulisi ymmärrettävämpää kansalaisillemme, vaikkakaan ei välttämättä äh, miellyttävämpää. Me olemme käsitelleet tällaisia poliittisia resursseja eri aloilla, rahoitusvakaus, vero, kierron, vero, verokierron välttäminen, ympäristökysymykset, ilmastonmuuton vastainen taistelu, hiilivero, äh, päästökauppajärjestelmästä peräisin, sitten kansalliset ö, polttoaineverot. Tätä ehdotti pari kuukautta sitten Saksan valtiovarainministeri. Tämä lista ei todellakaan ole vielä kattava. Tällaisia uusia tulonlähteitä ö, ne eivät kuitenkaan siis muuttaisi sitä, että verotuksellinen toimivalta kuuluu puhtaasti kansalliselle tasolle. Tämä ei muodostaisi mitään EUn verottamista, niin kuin usein väärin väitetään. Siltikin verot kannettaisiin kansallisesti, mutta niin kuin arvonlisäveron kohdalla kerran tehtiin, me voisimme päättää, me voisimme ehdottaa sellaista, että Osa näistä veroista rahoittaisi EU-budjettiin, ja niin tulisi sitten omia varoja. Näin voitaisiin vähentää kansallisia maksuosuuksia, jotka otetaan mm, BKTLstä, brutokansan tulosta. Me innokkaana odotamme mitä panosta teillä on annettavananne tänään, kun keskustelu alkaa. Erityisesti viittaan kansallisten parlamenttien jäseniin. Toivotan heidät lämpimästi tervetulleeksi vielä kerran. Ja minun täytyy sanoa, kun puhutaan lisäarvosta. Olen valmis, että yksi lisäarvo tässä konferenssissa, puhemies, on siinä, että professori Andre Sapir on luvannut johtamaan paneeleita, joita me täällä pidämme. Professori Sapir on tehnyt niin paljon ehdotuksia eurooppalaisesta integraatiosta ihan sitä moninaisia ajatuksia. Muistan elävästi erään sunnuntai-iltapäivän, kun Andres Sapir tuli Euroopan komissioon. Olin silloin komission jäsen itse ja hän osoitti selkeästi meille, miten loogisesti muodostetaan tulevaisuuden EU-talousarvio joten kukaan ei ole pätevämpi kuin André Sapir. Hän on valtavasti kokemusta. Hän tuntee myös kokemusta vastarinnasta, joten hän pystyy kyllä meidät luotsaamaan näiden aiheiden läpi. Ja olen todella kiitollinen, että hän hyväksyi pyyntömme tulla tähän tehtävään. Kiitoksia. Thank you very much. tomorrow uh, for the closing.

May I already, sorry, may I already invite... Saanko pyytää paneelin jäseniä, ensimmäisen paneelin jäseniä tulemaan tänne eteen? if I may ask for your... Pyytäisin huomiotanne. Niin, muutama sana aluksi tällaisena alustuksena siis haluan kiittää kolmea toimintaparlamenttia, komissiota ja neuvostoa ja luonnollisesti myös eh, korkean tason eh, työryhmän puheenjohtajaa siitä kunniasta, että saan olla puheenjohtajana tässä istunnossa. Parlamentin puhemies ja korkeatyöryhmän puheenjohtaja ilmaisivat, mitä ovat odotukset, jotka koskevat näitä kaksi puoli päivää kestäviä keskusteluja. Me kaikki yhdessä käsittelemme hyvin vaikeaa ongelmaa, mutta ongelmaa, jonka käsitteleminen on vaivan arvoista – Puhemies ja puheenjohtaja muistuttivat siitä, missä nyt ollaan Euroopassa tällä hetkellä ja mitä haasteet ovat ja mikä rooli Euroopan budjetilla on ja miten tuo rooli voisi olla parempi haasteiden kohtaamisessa. Minua on pyydetty nyt siis johtamaan keskustelua. Minun roolini olennaisiltaan on se, että minä olen edistäjänä tässä. Puheenjohtaja ilmaisi, että meidän pitäisi ennemminkin kuunnella, kuunnella sitä, mitä paneelin jäsenet sanovat ja mitä osanottajat, jossa ennen kaikkea mukana kansallisen parlamentin edustajia, mutta myös Euroopan parlamentin jäseniä, jotka ovat erittäin voimakkaasti kiinnostuneita, he, jotka ovat mukana budjettivalikunnassa, Nyt lyhyesti kerron, mitkä ovat pelin säännöt keskusteluissa, joita me käymme näiden kahden puolen päivän ajan. Meillä on kolme panelia ja komission varapuheenjohtaja käyttää myös tällaisen avauspuheenvuoron ja lopuksi on paneeli, jossa on mukana kolme e, toimielintä ja niiden puheen, edustajat, puheenjohtajat puheen, ja myöskin sitten e, korkean tason työryhmän puheenjohtajat, jotka vetävät yhteen tätä tehtyä työtä. Näissä kolmessa paneelissa meillä on neljä puhujaa ja aina saman mallin tapaan kaksi puhujaa jotka ovat kansallisesta parlamentista, ja kaksi puhujaa, jotka ovat korkean tason työryhmän jäseniä. Ja aluksi puhuvat parlamenttien edustajat ja sen jälkeen sitten korkean tason työryhmän edustajat. Puheaikaa on vähän kullekin puhujalle, viisi minuuttia. Ja talot sitten vilkkuvat täällä, kun puheaika loppuu. Sen jälkeen sitten avaamme sitten avoimen keskustelun ja pyydämme, että kansallisten ja Euroopan parlamentin jäseniä esittämään kysymyksiä. Pöydällänne on tällaisia kortteja, puhekortteja, jotka on joita voidaan käyttää tässä istunnossa ja iltapäivän istunnossa. Pyydän teitä täyttämään ne, koska sillä tavalla te voitte pyytää puheenvuoroa. Jokainen luonnollisesti saa tilaisuuden käyttää puheenvuoron. Ajatuksena on, että kysymykset ja puheenvuorot olisivat lyhyitä, enintään kaksi minuuttia. Silloin me ehkä pystymme hiukan sitten sopeuttamaan aikaa katsoen sitten sitä hiukan, miten tämä toiminta täällä etenee. Haluaisin korostaa sitä, että tämä konferenssi täällä tullaan nauhoittamaan. Ja itse asiassa se jopa lähetetään suorana internetissä, joten pitäkääpä mielessä sekin, että on myös toimittajia. Meillä on tiukka aikataulu. Nyt olemme hiukan myöhässä aikataulusta mutta pyrimme hiukan saamaan tätä viivettä kirittyä kiinni. Meillä on nyt kaksi paneelia. Korostaisin vielä sitä, että paneelien välillä ei ole taukoa. Meillä on siis paneeli 1 ja paneeli 2 toinen toisensa jälkeen. Kello 16, kello 17 on virvokkeita kylmiä ja lämpimiä salin ulkopuolella niille, joita niitä haluavat. No niin, sen kummemmitta puheitta avaan työskentelyn. Aloitan ykköspaneelilla. Ykköspaneelissa otsikkona on EU-budjetin rooli. Meillä me olemme kuulleet korkeatason työryhmän puheenjohtajalta ja Euroopan parlamentin puhemieheltä, että vaikka työryhmän toimeksiannossa keskitytään enemmän äh, tulopuoleen. Kaikki kuitenkin ovat ymmärtäneet, että tulot ja menot ovat sellaista, joita pitää tarkastella samanaikaisesti. Jos halutaan parantaa siis tulopuolta, täytyy myöskin parantaa menopuolta. Eikä voi keskoa, keskustella menoista ilman tuloja, Tämä on hiukan tällainen muna ja kana kysymys kumpikin. Näitä pitää siis tavallaan käsitellä samanaikaisesti, joten viisaasti aloitamme nyt istunnon, jossa puhutaan siis EU-budjetin roolista, ja sen jälkeen tulee sitten tämä toinen puoli tätä konferenssia, joka on tulopuoli. Meillä on siis neljä puhujaa, tässä paneelissa, kuten muissakin paneeleissa, ensimmäiset kaksi edustavat kansallista parlamenttia. Ensin herra Mulder, joka edus, tulee edustajahuoneesta Alankomaissa. Hän on EU-asioiden valiokunnan jäsen, hän on ollut parlamentin jäsen vuodesta 2010. Toinen puhuja on Giorgio Tonini, joka on budjettivaliokunnan puheenjohtaja Italian senaatissa. Hän on ollut senaatin jäsen vuodesta 2001. Ja sitten meillä on kaksi puhujaa korkean tason ryhmästä. Ensin Daniel Dejanu, joka on taloustieteen professori Bukarestista, mutta hänellä on monia muitakin tehtäviä. Hän on myös entinen valtiovarainministeri Romaniasta. Ja viimeisenä, ei vähäisimpänä, Rova Simonite, joka on korkean tasotyöryhmän jäsen. Hän on eh, Litan, Liettuan keskuspankin johtokunnan eh, varapuheenjohtaja, hyvin asiantunteva panelistiryhmä siis, ja odotamme mielenkiinnolla heidän viisaita sanojaan. Siis herra Mulder, te olisitte ensimmäinen puhuja. Ja muista vielä kerran, jokaisella on puheaikaa viisi minuuttia. Thank you for organizing this, uh, this conference. No niin, kiitos. Haluan kiittää tilaisuudesta olla tässä konferenssissa. Haluan kiittää parlamentin jäseniä, jotka ovat avaintoimijoita keskustelussa, jota käydään Euroopan unionin budjetista. Kun luonnostellaan budjettia, meidän pitäisi ensin määritellä, mitä me haluamme saavuttaa. Se vaatii sitä, että katsotaan, mitä Euroopan unionin pitäisi tehdä ja mitä Euroopan unionin ei pitäisi tehdä. Minä ajattelen, että tämä on hyvin ajankohtainen kysymys, ja johon vastaukset ovat hyvin erilaisia, ja ehkä me onnistumme pääsemään yksimielisyyteen joistakin asioista. Minun mielestäni, nyt kun on euroepäilyn aikaa, Euro, EUn pitää saada aikaan tuloksia. Ihmisten pitää nähdä, että EU voi ratkaista suuria rajat asioita, asioita, joita jäsenvaltiot eivät yksin pysty ratkaisemaan. Se merkitsee sitä, että saadaan aikaan tuloksia esimerkiksi maahanmuuttokysymyksessä. Olemme vasta nähneet alun tässä asiassa. Jos katsoo Afrikkaa, väestö, joka kasvaa, ja näemme maita, jotka kärsivät köyhyydestä ja jossa on huono hallinto, silloin me näemme, että nuo ihmiset haluavat tulla Eurooppaan ja meidän pitää löytää jokin ratkaisu tähän. Toinen asia on sitten ulkorajat. Meillä ei voi olla vapaata liikkuvuutta Euroopan unionissa ilman, että me valvomme rajoja. Rajoja on siis valvottava. Sitten turvallisuus. Me olemme nähneet muutamia terroriiskuja ja meidän pitäisi harjoittaa läheisempää yhteistyötä tällä alueella – ja tämä luonnollisesti maksaa rahaa. Nyt haluaisin sitten tarttua menoihin. Kun me katsomme nykyisiä menoja, kysymys, joka herää, on, vastaavatko ne Euroopan unionin tulevaisuuden prioriteetteja. Yhteinen maatalouspolitiikka, joka on 40 prosenttia EU-budjetista, on suurin menoerä. Kysymys kuuluu, eikö tämä ole liikaa? Onko nämä varat käytetty älykkäästi? Miten me saamme aikaan innovaatioita ja kilpailukykyä tällä alueella? Meillä on nyt suoran tulotuen järjestelmä, mutta minusta viljelijöiden pitäisi ei miettiä sitä, miten paljon he voivat saada tulotukea, vaan katsoa, miten me voisivat saada aikaan enemmän tuloja. Ja sitten meillä on kohesiopolitiikka, joka myöskin on suuri osa, muodostaa suuren osan Euroopan unionin budjetista. Ja nuo rahat pitäisi kohdentaa köyhimmille alueille, koska muuten rahaa vain kierrätetään. Meidän tulisi myös tarkastella pieniä menoeriä, missä voidaan säästää rahaa. Euroopan unionien pitäisi olla tässä esimerkkeinä. Esimerkiksi Euroopan parlamentti, olen kuullut, että se haluaa oman kuljettajapalvelun. Se on pieni asia, mutta siitä syntyy sellainen vaikutelma, että parlamentti vain käyttää ja käyttää rahaa. Ja sitten pari asiaa, joita ehkä pitäisi mainita. Tämä nettobalanssi. Selvityksen mukaan, kun me saaneet, on tällainen nettobalanssivaisto, joka herää heti, kun tehdään rapahoituksia koskevat päätöksen rahoitusasioista. Mainitsin tämän etukäteen. Mikä aiheuttaa tämän vaiston? Osa syistä löytyy siitä, että on tehottomuuden puitetta, sitä, että puuttuu säännöllisyyttä, säännönmukaisuutta maksuista. Ihmiset tarkastelevat Euroopan unionin budjettia varoina, jotka on hukattu, mikä herää herättää euroepäilyä ja keskustelua näistä nettotasapainosta. Me Euroopan unionin osalta on e- tällaisia euro- lentoasemia, joita ei käytetä, niin kuin Ciudad Real, käytetään miljoonia euroja, yksikään lentokone ei nouse sieltä. Myöskin Euroopan unionin osalta Euroopan parlamentin osalta kysymyksiä, jotka ovat tärkeitä, mutta joka kerta kun minä puhun Euroopan unionista, joku kysyy minulta, miksi on Strasbourg, miksi parlamentti tarvitsee kaksi kokoontumispaikkaa. Se on pelkkää rahojen tuhlaamista. Sama koskee myöskin tilivastuullisuutta menoista. On lähes perinne, että Euroopan unionin tilintostumistuin ei anna myönteistä lausuntoa varojen käytöstä, niin kuin todettu. Liberaalina minä en pidä suurista julkisista budjeteista, en paikallisesti, kansallisesti enkä kansainvälisesti. Siksi on sen puolesta, että budjettia pitäisi pienentää ja minusta se on mahdollista. Pienempi budjetti osaltaan myös vaikuttaa keskusteluun, joka koskee tätä nettomaksamista jos jäsenvaltiot maksavat vähemmän, on helpompi hyväksyä monivuotinen rahoituskehys <clears throat> ja on toivottavaa pienentää EU-budjettia, kun monissa maissa on suuri kansallinen valtion velka. Tämä olisi hyvä esimerkki. Olisi myös sen puolesta, että olisi selkeämpi budjettimenettely, jossa on kiinteät, kiinteä aikataulu ja meidän pitäisi myöskin tarttua tällaiseen äh, jälkikäteisarvioon takaisin palaamiseen. Niin tämä on mm, tärkeää, että myöskin kun on uusia maksukohteita, varat perit, otetaan sieltä, missä varoja tällä hetkellä on, niin pitää tehdä valintoja. Kaikkea ei voi saada. Ja sitten vielä tulopuolesta. Nykyinen järjestelmä, niin kuin on todettu, on hyvin mutkikas, hyvin poliittinen ja tekninen, pitää sanoa myöskin, että se on sellainen, mitä ei voida ennustaa. Ja tämä on johtanut myöskin e, Alankomaissa EU-vastaisiin tuntemuksiin, joissa on kysytty, onko tämä järkevää vai ei. Ja sitten verotus. Verotus on yksi, mikä on itsenäisten valtioiden etuoikeuksia – oma verotus merkitsi sitä, että EU olisi verrattavissa itseänsä valtio, jota minun puolueeni ei halua. Minä uskon, että ihmiset Euroopan unissa eivät tue EU-veroja, ne eivät tee EUsta suositumpaa. Joten yhteenvedottuna vedettynä minä haluan vastinetta rahalle, ei siksi, että olemme kirjanpitäjiä, vaan siksi, että haluamme, että Eurooppa ja Euroopan budjet toimivat ihmisten puolesta. Uh, thank you very much. Uh, Kiitoksia, herra Mulder. Tässä tuli selkeä, selkeitä viestejä. Seuraavaksi herra Tonini. Presidente. Kiitos puheenjohtaja. Mielestäni keskeinen ongelma, johon me olemme jo tutustuneet, se on julkisten menojen järjestelmä ja siinä valitseva suuri ero, kuinka paljon pannaan rahaa peliin ja mitkä ovat tulokset. Puhun tässä tietysti budjetista, EUn talousarviosta, mutta on kyse myös kasan kansallisvaltioiden talousarvioista. Ja Eurooppa on sellainen maaosa, jossa julkisten menojen osuus BKT on erittäin tärkeä, 45 prosenttia. Se on kymmenen kertaa enemmän kuin esimerkiksi vastaava luku Yhdysvalloissa. Kuitenkin EU on jo vuosien ajan jo ennen suurta kriisiä vuonna 2008 on yksi maailman alueesta, jossa on hyvin alhainen kasvuprosentti. Esimerkiksi paljon heikompi kasvuprosentti kuin mitä Yhdysvalloissa on ollut samalla aikakaudella. EU on jo, vuodest, jo vuosien aikana omannut erittäin huonon kasvukehityksen verrattuna Yhdysvaltoihin, mutta eihän se kaikki lopu tähän. Voidaan sanoa, että tämä heikko kasvukehitys liittyy julkisten menojen suureen määrään, suureen summaan, mutta huolimatta julkisten menojen suuresta määrästä, niin nämä eroavaisuudet vain kasvavat jäsenvaltioiden välillä ja, ja myös EU-jäsenvaltioiden eh, e sisällä. Eli eh, köyhyys on saanut enemmän jalansijaa. Julkiset menot ovat erittäin tärkeä menoero, mutta kuitenkin julkiset menot ovat erittäin tärkeitä. Turvallisuus ei ole taattua. Kansalaiset eivät koe, että turvallisuus olisi taattua ja he painottavat. Ja kansalaiset tajuvat, kuinka suuri merkitys julkisilla menoilla on. Nämä bruttoluvut osoittavat, että julkiset menot Euroopassa, EU:ssa eivät ole tyydyttäviä suhteessa tuloksiin ja välttämättömiin kriteihin, jos ajatellaan, mikä on rahan arvo, value for money, kuten e-, edeltävä kollega sanoi. Eli meidän täytyy arvioida huomioida tätä kaikkea, kun tehdään yhteiskuntasopimuksia. Eurooppalaiset kansat, kansalaiset ovat ilmaisseet, että he voivat huonosti, he voivat todella huonosti suhteessa toimielimiin. He suhtautuvat epäluuloisesti kansallisiin ja EU-instituutioihin, ja tämä pahoinvointi on ilmennyt hyvin monella eri tavalla jos ajattelemme suhteita verotuksen ja menojen välillä, niin suhde ei ole terve jos me ajattelemme näitä menettelyistä, pitää uudestaan tarkistaa. Meidän pitää periaatteellisesti tutkia näitä menettelyjä. Eurooppalaisia varoja, rahoja pitää todella tutkia ihan alusta loppuun asti varojen käyttöä pitää tutkia tarkalla ja EU-tasolla, mutta myös kansallisella tasolla. Sen takia on erittäin tärkeää, että voimme saada kansallisten parlamenttien osallistuminen vahvemmaksi tähän tarkistukseen. On kyse varoista, jotka kuuluvat viime kädessä eurooppalaisille veronmaksajille, mutta kokemus on osoittanut, että on äärimmäisen vaikeata lähteä uudelle, uudelle muovaamaan julkisten menojen käyttöjärjestelmää, koska ne ovat saaneet niin suunnattomat mittasuhteet. Se voi olla 50 prosenttia BKTstä ja on äärimmäisen vaikeata lähteä lähteä muuttamaan näitä menoeriä, näitä menoluokkia, samalla kun niitä pitäisi kasvattaa. Meillä pitäisi olla uudenlainen rakenne, uudenlainen organisaatio, johon sisällytetään uusia tulolähteitä verrattuna edellisiin tulolähteisiin jos ajattelemme globaalisti näitä resursseja, joita käytetään julkisiin menoihin, näissä olosuhteissa on voitu todeta yhä enemmän varauksellisuutta, jopa vastustusta kaikki kaikkien eturyhmien toimelta, toim taholta, jotka edustavat eri eturyhmiä tai alueellisia eturyhmiä, on kyse myös EUn, EUsta, mutta on kyse myös kansallisista eduista. Kansalliset kokemukset, parlamentaariset kokemukset osoittavat, että voimme voittaa vaikeudet, jos me vain per, luomme todellisen hankkeen keskipitkällä aikavälillä, jolloin kaikki eturyhmien edustajat voivat löytää itsensä tästä skenaariosta ja voivat myös löytää itsensä tästä uudesta järjestelystä, eli jos pyritään pystytään korvaamaan nämä erot ja muutokset, jotka ovat tulleet pakollisiksi. Ja toisaalta meidän pitää tajuka, mikä on meidän yhteinen hyvä, jota me haluamme suojella. Tämä on loistava tilaisuus, mahdollisuus, jota me emme saa jättää käyttämättä. Meillä on tämä korkean tason ryhmä, jota Montion johtaa. Hän on puheenjohtajana. Hän korosti tässä usean otteeseen, kuinka tärkeää on luoda keskipitkän aikavälin hanke, kun lähdetään julkisten varojen uudelleen organisoimaan. Meidän pitää keskittää toiminta omiin varoihin, niin kuin artikla 311 sanoo, mutta se ei saa estää sitä, että me voisi ottaa huomioon paljon suurempaa asiakirjaa, ongelmatiikkaa, joka liittyy kokonaisvaltaisesti EUn budjetin rakenteeseen ja jäsenvaltioiden budjetin rakenteisiin. Jotkut kriteerit, joidenkin kriteerin pitää olla meillä punaisina lankoina. Meidän pitää suhtautua tähän rohkeasti ja ennakkoluulottomasti myös subsidiariteettiperiaatteen mukaisesti pitää meillä pitää muistaa, että mitkä ovat historiallisesti menot, mutta ne eivät vastaa enää toissijaisuusperiaatetta. Meidän täytyy muistaa, että on koko joukko asiakirjoja, jotka voivat aivan erityisemmin ja tyhjentävämmin olla vain kansallisia toimivaltuuksien piirin kuuluvia, mutta me emme pysty koko käymään käsiksi kaikkiin konaisvaltaihin asiakirjoihin, mutta EU kyllä kuitenkin pystyy selviämään näistä ongelmista. Se ei ole pystynyt selviämään siitä se tähän asti, koska äh, resursseja ja kompetenssia ei ole ollut riittävästi. Sen takia julkisten menojen uudelleen tarkastelu EUn sisällä on välttämätöntä. Sillä pitää noudattaa toissijaisuusperiaatetta ensisijaisesti. Silloin me voimme saada uuden äh, määrällisen tasapainon EUn menojen välillä ja kansallisten jäsenvaltioiden julkisten menojen välillä. Meidän pitää tutkia, miten Yhdysvallat on toiminut tässä. Meillähän on hyvät puitteet EUlla. Yksi prosentti, jos ajatellaan 40, 45 prosenttia me olemme voineet todeta, että, että tämä ero, tämän, tästä erosta johtuen meillä on tiettyä liikkumisvaraa. Tämä oli ensimmäinen väylä, jota olen tässä hahmotellut. Meidän pitää myös ottaa huomioon verotuksellinen kapasiteetti. Jos ajattelemme ylikansallista tasoa, niin siihenkin voitaisiin lähteä myös rahoitukselliseen toimenpiteisiin, jossa pitää ottaa huomioon taloudelliset politiikat, joita EKP on lähtenyt toteuttamaan myös kilpailukyky sektorilla tämä menettely on meille pakollista, koska tänä päivänä voitu tadota, että federaalinen talouspolitiikka omaa omat rajansa. Jos ajattelemme myös joustavuutta, jota kasvu- ja vakaussopimus on edellyttänyt myös, jos me pitämme kiinni näistä politiikoista, se on ihan hyvä, jos ajattelemme välttämättömiä investointeja, jotka takaavat elvytyksen. Thank you very much uh, for your... Kiitos. Kiitos tästä kommentista. Ja nyt sitten Daniel Dajanu, joka on korkeatason työryhmän jäsen. Meine Damen und Herren, guten Tag und... Naiset herrat, hyvää päivää. Äh, äh, Ensinnäkin haluan kiittää kaikkia Euroopan parlamenttia ja neuvostoa, että minut on kutsuttu tänne olemaan jäsen tässä ryhmässä ja tekemään työtä meidän puheenjohtajamme kanssa – erittäin mies, viisas mies Mario Monti, komissaari ja muut kollegat. Mutta nyt jatkan englanniksi, jos teille sopii. I don't, I don't want to say platitudes, but I was... Haluan sanoa mitään latteuksia, mutta sanon kuitenkin tähän alkuun yhden asian. Ja mielestäni tämä on asia, jota ei voida kyseenalaistaa. EU vaikka sitä on kuinka mollattu, erityisesti sisältäpäin. Se on kuitenkin myös tällaista maailman yleistä hyvää johtuen pehmeästä soft powerista, mitä se on osoittanut. Meistä se on tärkeä arvo, niin kuin me ekonomiset, ekonomiset ajattelevat, ajattelevat, ei ole yllättävää, että niin monet maat Euroopassa haluavat yhä liittyä Euroopan unioniin. Näin ollen uskon, että me emme tarpeeksi arvosta tätä. Kuinka arvokasta se on historiamme kannalta, kuinka tärkeää se on tulevaisuutemme kannalta. Toiseksi, johtuen Brexitistä, vaikka se tapahtuukin ilmeisesti pikkuhiljaa turvallisuussyistä, kuinka tärkeä yhdistyneen kuningaskunnan talous on koko Euroopalle, euroalueen merkitys muuttuu yhä tärkeämmäksi. Emme voi ajatella EU-talousarvion toimintaa unohtamalla euroalueen toiminnan ja minkälaista finanssipoliittista voimaa euroalueesta löytyy ja rahoitusvoimaa. EU-budjetti siis kipeästi tarvitaan, koska ihan niin kuin monet teistä olette sanoneet, samoin puhemies Schulz, puheenjohtaja Monti, sen pitäisi jatkossakin voida tuottaa tällaista yleistä eurooppalaista hyödykettä. Ja kun ajatellaan Rova Merkelia, presidentti Hollandia, äh, pääministeri Rensiä, siis liittokansleri Merkeliä, niin Rova liittokansleri on aivan selvästi sanonut, Rajojen suojelu on todella konkreettinen esimerkki tällaista eurooppalaista yleishyödyllisestä hyödykkeestä. Sitä pitäisi rahoittaa. Ja varsin usein kaikella kunnioituksella, kaikella kunnioituksella, suka anteeksi, kommentti, ei kuulu tänne, niin Ja mitä voi tapahtua, ja tämä ei ole mitenkään epätodennäköistä. Jos viisumit myönnettäisiin Turkin kansalaisille, niin eteen saattaa tulla jotakin, mikä on aivan liikaa Kreikan kestettäväksi. Joten eurooppalaiset yleiset hyödykkeet ovat tällä hetkellä paljon konkreettisempia. Niitä pitää hoitaa ja EU-budjetin pitää antaa konkreettisia vastauksia ja rouva komissaari, rouva Georgieva tulee kertomaan teille, kuinka vaikeaa on rahoittaa tätä Turkki-rahastoa. On niin paljon sanottavaa tästä ja tähän liittyy tämä ironia. Olemme läpikäymässä vaikeita aikoja, ei vain johtuen euroalueen kriisistä. Vaan ajatellen, mitä tapahtuu koko maailmassa – on, on tämä pitkäaikainen stagnaatio taloudessa, varsin hidasta kasvua. Se ei kuvaa vain Euroopan tilannetta ja ongelmia, vaan myös USA ja muita maita, joten ei ole kunnollisia hallintorakenteita olemassa. Mutta kaikesta huolimatta, tästä huolimatta meidän pitää pystyä rahoittamaan EU-talousarviota. Ja olen oppinut näiden kahden vuoden aikana näistä asioista. Teidän näkemyksenne Alankomaissa, mutta myös Saksan näkemys aivan erityisesti on oikea. Me emme voi ajatella rahoitusta ilman kunnollista varojen käyttöä. Ja on niin tällaisia toisinsa törmääviä näkemyksiä tästä asiasta, mutta meillä pitää olla parempaa käyttöä. Sitä pitää saada aikaan. Ja vielä lopuksi, koska lopettelen tässä puheenvuoroa, niin aikakin loppuu. EU-budjetti pitäisi nähdä myös yhteydessä kansallisiin talousarvioihin. Paljonkin synergiaa voi löytyä, jos kunnollisella tavalla käytetään paremmin myös kansallisia budjetteja ja EU-budjettia myös käytettäisiin paremmin. Silloin voimme saada aikaan paljon parempia tuloksia. Joten näillä sanoilla toivon kovasti, että parhaat voimat, älylliset voimat eu ja vastuulliset parlamentin jäsenet, kansallisten parlamentin jäsenet ja kansalaiset löytävät parhaan tavan säilyttää sen, mikä on niin hienoa Euroopan unionissa ja pystyvät tätä kautta säilyttämään meidän elintapamme ja saamme estämään sen, että menetämme tämän pehmeän vallan, joka meillä on. Meidän pitää pystyä hoitamaan maahanmuuttokysymykset, terrorismi. Me tarvitsemme parempaa tiedustelupalvelutoimintaa jäsenvaltioiden kesken. Kaiken kaikelle tälle täytyy löytyä myös rahoitus ja EU pitää pystyä rahoittamaan näitä tärkeäksi kipeästi kaivattuja kysymyksiä. Kiitän vielä tilaisuudesta saada puhua teidän edessänne Tapasinkin täällä jo äsken monia entisiä kollegoja Euroopan parlamentista. Thank you. Uh, thank you. Kiitos, kiitos kovasti tästä kommentista. Ja nyt Rova Simonite. Chair, um... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää mahdollisuudesta puhua täällä tämän arvoisan yleisön edessä nimittäin, jos me haluamme tehdä jotakin eh, EU-budjetille, niin että kansalliset parlamentit ovat mukana mahdollisimman paljon asioissa. Eh, nimittäin viime hetkessähän, viime kädessähän keskustelu, suuri keskustelu, niitä ei käydä täällä tai Brysselissä tai, tai Strasbourgissa, vaan ne käydään jäsenvaltioissa. Ja entisenä valtiovarainministerinä voin ajatella sitä, että monilla kansalaisilla ei ole kovinkaan paljon käsitystä siitä, miten kansallisten budjettien varoja käytetään, mitä he saavat budjetista. Anekdotinomaisesti minun maassani ihmiset uskoivat, että suurin osa budjetista menee hallinnollisiin tehtäviin, eli että maksetaan palkkoja ihmisille ministeriöissä – jotka tekevät erilaisia tarkastuksia ja, ja sitten puolustukseen. Tilanne on täysin päinvastainen, koska nämä ovat kaikkein pienimpiä budjetin kohtia. Ihmisillä on uskoakseni vielä vähemmän käsitystä siitä, miten Euroopan unionin budjettia käytetään ja mistä se koostuu. Ja sitten käydään tätä mutkikasta keskustelua, joka voi olla yhä kiihtyneempää, jos joku sisäpoliittisista syistä sitten hyökkää EU-budjettia vastaan, koska se on helppo kohde ja kovinkaan moni ei tunne sitä. En huomaa mitään olennaista eroa keskustelussa EU-budjetista ja kansallista budjetista, koska kysymys on samoista käsitteistä. Kysymys on suunnitelmasta, rahoituksesta, taustasta, omille suunnitelmille, tavoitteille, joita halutaan saavuttaa. Mutta totta kai sitten, kun päästään tehtäviin, joita EU haluaa tavoittaa. Meillä on tämä historiallinen äh, tilanne, jossa erityisesti korostetaan yhteistä maatalouspolitiikkaa, josta jotkut pitävät, jotkut taas eivät, ja sitten kohesiopolitiikka, josta jotkut äh, ovat se mieltä, että se on rahan tuhlausta, mitä taas tulee maasta, joka hyötyy siitä, enkä missään tapauksessa olisi olla tätä mieltä. Mutta kummassakin tapauksessa luonnollisesti on monia asioita, joita voitaisiin tehdä näiden menoerien tehokkaammaksi käyttämiseksi ja niin, että saataisiin enemmän vastinetta rahalle, mutta on myös uusia haasteita, uutta todellisuutta, jota me kohtaamme, digitalisoituminen, energia, integraatio, siis energian alueilla ei pelkästään sisämarkkinoilla, infrastruktuuri, struktuurien osalta tällainen integraatio, maahanmuuttokysymykset, terrorismi, mitä nyt ylipäätään ajatteleekin. Ja on näitä uusia kysymyksiä, uutta politiikkaa, uusia uhkia, uusia olosuhteita. Jos EU jotenkin aikoo sanoa jotakin näillä alueilla, toimia jollakin tavalla näillä alueilla, sillä täytyy löytää rahoitusta. Kansallisesti on tällainen tilanne, että on olemassa halu täyttää tiettyjä tavoitteita poliittisesti, mutta ei ole riittävästi resursseja siihen tällaista tapahtuu, mutta on vielä pahempaa, jos on EU-tason tilanne, koska EU-tasolla monilla alueilla voi olla uh, the policies that if countries were... mittakaava etuja, joissa on maita, jotka voivat toteuttaa niitä kenties yksin omilla tavoillaan, mutta viime käyttäisivät enemmän rahaa kuin jos tämä sama hanke toteutetaan yhdessä muiden maiden kanssa. Mitä tulee sitten budjetin rooliin? Roolin voi nähdä monelta eri kannalta. Voi nähdä sen sellaisenaan. EUlle kysymys on silloin rahoituksessa taustasta EUn poliitikkojen toimeenpanossa – mutta kansallisesti katsottuna monet, jotkut maat katsovat EUn budjettia välineenä, jolla voidaan saada aikaan julkista hyvää, julkisia etuja. Jotkut maat taas katsovat sitä ehkä rahan tuhlauksena. Tässä me valmi tähän kysymykseen nettoylijäämästä ja erinäisistä muista kysymyksistä, joita me usein käytämme, kun puhumme Euroopan unionin budjetista, joten on syvää tarvetta ei pelkästään uudistaa ajatuksia, vaan myöskin tarvetta myöskin siitä sille, että mietitään, miten näitä ajatuksia voitaisiin välittää kansalaisille, uudistuksia voitaisiin välittää kansalaisille, jotka eivät ole kovinkaan hyvin perillä EU-budjetista, mutta joilla kenties on olemassa tiettyjä epäilyksiä tai väärinkäsityksiä ennen kaikkea sellaisissa maissa, joissa uskotaan, että maksetaan paljon enemmän kuin saadaan rahaa, vaikka mutta kenties sekelaiset laskentatavat voisivat osoittaa, että nuo laskelmatkaan eivät kenties ole aivan totuudenmukaisia ja harhaan johtavia. No sitten tulen tässä puheenvuoron loppuun. On olemassa rinnalla oleva kysymys, jonka mukaan myöskin eurovyöhykke pohtii omaa budjettikapasiteettiaan, joten näiden roolien yhteen, yhteen kuuluvuus tai vastaavuus, puhutaan eurovyöhykkeestä ja sen mahdollista budjettikapasiteetista asioita myöskin pitäisi tarkastella ja katsoa, että se olisi samansuuntainen ja johdonmukainen suhteessa on budjettiin ja hyödyttäisi samalla myöskin EU-budjettia. Niin, kiitoksia. Kiitokset kaikille neljälle puhujalle, ei pelkästään sisällöstä, vaan myös siitä, että he pysyvät määrittelyssä ajassa. No niin, me olemme kattaneet aika monia asioita. Se on loistavaa. On eri mielipiteitä joissakin asioissa, oli lähentymistä joissakin asioissa, taas on hyvinkin erilaisia näkemyksiä, mikä on aivan oikeutettua. Vain yksi sana ennen kuin annan puheenvuoron ensimmäiselle kysyjälle. Minusta, vaikka sitä ei ehkä vielä ole sanottu täällä, aivan suorasanaisesti. Me kuitenkin kaikki tiedämme, että Euroopan unionin budjetti on murtoosa kaikista julkisesta varojen käytöstä Euroopassa. Suurin piirtein 2 prosenttia julkisista menoista Euroopassa. Siis vain tällainen osuus toteutetaan Euroopan budjetin kautta. puheenjohtaja alkupuheenvuorossaan sanoi, että keskus, että työryhmän toimivalta ei toimeksiantainen kuulu se, että onko tämä nyt se tehtävä, että onko tuo yksi prosentti asianmukainen. Se on keskustelu, jota kenties voidaan käydä aikaa myöten, mutta uskoakseni tällä hetkellä tämä summa on nyt se, mikä on yhdellä ajalla – käytössä. Mutta keskustelu menopuolesta tarkoittaa sitä, että pitäisi puhua siitä, miten tätä menoa, miten tätä varoja käyttäisiin parhaimmaisella tavalla EU-tasolla, mikä on todella se EUn lisäarvo ja mitä ovat mitä, ovat, mitä on se yleinen, mitä ovat ne yleis, yleiset, mitä se yleisen hyvä, mitä EU voi saada aikaan, miten voidaan, voidaan osoittaa, että se periaatteessa on jotakin, mikä tehdään paremmin EU-tasolla. Siis tämä ylikansallinen luonne, monet teistä puhuvat siihen, puhuvat tavalla tai toisella, maahanmuutto, turvallisuus, kaikki puhuvat siitä, kaikki näkevät sen tällaisena merkittävänä tekijänä on tietysti muutenkin tällaisia julkisia hyödykkeitä, joista on voitu puhua, mutta tämä on yksi niistä. Tässä tullaan nyt asian ytimeen ja uskoakseni tämä tulee heijastumaan myös keskustelusta, jonka nyt käymme. No niin, ensimmäinen puhuja, herra Savari. Merci, monsieur le président. Donc je suis... Kiitos puheenjohtaja. Minä edustan Ranskan kansalliskokousta kollega Mark Lafineurin kanssa ja haluaisin kertoa teille vähän niistä huolenaiheista, jotka koskettavat ranskalaisia liittyen teknisiin kysymyksiin, miten voidaan voidaan tehdä, miten voidaan toimia silloin, kun kaikki joustavara on päätty, miten lähdetään rahoittamaan tätä nuorisotakuuta, nuorisohjelmia, miten me rahoitamme Turkin kanssa toteutettavaa maahanmuutto-ohjelmaa kaikki nämä ovat välittömiä ongelmia, mutta meillä on myös muita suuria huolenaiheita. Voidaan sanoa jatkuvasti ja voidaan toitota, että Eurooppa kyllä pääsee uudestaan pinnalle kriisistä, mutta vuonna 2008 kriisi se kyllä sai uudestaan tämän hallitusten välisen Euroopan uudestaan kartalle. Nyt ruvetaan puhumaan yhteisöllisestä Euroopasta. Toisin sanoen, me haluamme, että mis, mihin tässä nyt ollaan oikein jouduttu, kun puhutaan hallitusten välissä välisestä toiminnasta ja tämmöinen yhteisöllinen kokonaisuus alkaa vähän murentua. Ja äsken tuotiin esille yksi huolenaihe, yksi kysymys, joka Ranskassa on noussut vahvasti esille. Mitä euroalueen budjetille kuuluu? Onko tässä nyt kyse siitä, että sitä pohditaan syvällisesti, mihin se sijoittuu, mihin se asetetaan? Miten, te, miten se sijoittuu nykybudjettiin, EU-budjettiin? Tässä on vähän, on um, oltu vähän helläkätisempi Euroopan kriisissä ja tässä täytyy ajatella rakenteellisia eikä vain suhdannepoliittisia kysymyksiä. Minä halusin kysyä tässä vielä vähän muutakin hyvin nopeasti. Nyt on ehkä valolla sellainen tunne, että Euroopan budjetti, vaikka menetelmät ovat ihan legitiimejä ja mielenkiintoisia, niin ei se kuitenkaan pysty vastaamaan vaikeuksiin, joihin tällä hetkellä on törmätty. Yhteinen maatalouspolitiikka riittänyt esimerkiksi. Meillä on tänä päivänä huomattavia budjettisummia YMP varattuna. Ja se päätyy aika yksinkertaiseen sääntöön. Kun maatalous sujuu hyvin, niin sääntely on hyvä, mutta sitten subventiot ovat hyviä. Mutta sitten kun tilanne on huono, niin poike- subventioista tulee poikkeuksellisia. Eli pitääkö YMP aina sopeuttaa tilanteisiin, näihin radikaaleisiin muutos- muutostilanteihin? Eh, eli markkinatilanteisiin pitää YMP sopeutua siihen, onko kyse sääntelystä. Ne, joilla menee hyvin, saavat subventioita, tukiaisia, vaikka meillä kurssit ovatkin aivan ennätyslukemissa, mutta ne, jotka ovat huonosti, tulevat tänne kerjäämään kansallisiin budjetteihinsa lisäbudjet, eh, lisää subventioita. Esimerkiksi Ranskan eh, ma- maatalousbudjettiin voidaan puhua 18 miljardista eurosta ja voidaan puhua myös miljoonista, miljoonista ihmisistä, jotka elävät huonosti. Voidaan siis kuvitella tämän kaltaisten, tämän suuruusluokan ä, tilanteen edestä. Voidaan muuttaa budjettia, voidaan muuttaa politiikkaa, sanotaan. Ei, ä, rahoitusnäkymät ovat sellaiset ja Tämä on suuren luokan huoli. Minä puhun vähän pitkällisesti, mutta mielestäni tämä nyt ei anna oikea, oikeata arvoa ja arvostusta budjetille, mutta minun oli pakko sanoa tämä. Kiitos e, e, herra Savari Ranskan kansalliskokouksesta. Speaker. Seuraava puhuja on herra Valvaras Kreikan parlamentista. Γεια σας. Επιτέλους Kiitoksia puheenjohtaja. Lopultakin keskustelu, jossa mukana on kansallisten parlamentin jäsenet, kun aiheena on tuleva EU-talousarvio. En usko, että on mitenkään liioittelua, jos sanoisin, että tämä on keskustelu, joka koskee Euroopan tulevaisuutta. Siitä on kyse. Oletteko te sitä mieltä, että Euroopan tulevaisuutta pitäisi muotoilla 28 kirjanpitäjän toimesta vai joidenkin maiden kirjanpitäjät vain olisivat vetovastuussa? Minä puhun nyt tilintarkkaan joka pitää jonkinlaisena lastenleikkinä. sitten loppujen lopuksi on näitä häviäjiä jotka ovat saaneet huonoimmat kortit käteensä ja yleensä he ovat niitä heikoimpia. Mielestäni tämä liittyy taloudellisen ja sosiaalisen kysymyksen. Kyse ei ole vain äh, tilinpidosta, kirjanpidosta. Me puhumme periaatteista, lähentymistä, epätasa-arvon äh, korjaamisesta, oikeudenmukaisesta kasvusta. Mielestäni me kuitenkin vain äh, puhumme kauniita sanoja näistä periaatteista. Kun katsotaan budjettileikkauksia, jotka kohdentuvat terveyteen, työllisyyteen, tutkimukseen, koulutukseen, kulttuuriin, josta hiljattain neuvosto juuri päätti. Jos näin toimimme, niin miten ikinä pystymme tarttumaan ongelmaan köyhyys? Pystymmekö todellakin vaikuttamaan siihen? Pystymmekö auttamaan niitä maita, jotka joutuvat vastaanottamaan epätoivoisia maahanmuuttaja-aaltoja suorastaan? Pystymmekö me suorittamaan mitään temppuja tässä. Edelleenkin EU kärvistelee talouskriisin kynsissä toisin kuin USA, missä kriisi alkoi kyllä samaan aikaan kuin Euroopassa. Miten me aiomme saada vauhtia talouden kasvulle, erityisesti niissä maissa, jotka ovat kärsineet, saaneet kovimmat iskut osakseen, hyvät naiset ja herrat? Viimeinen kommenttini. Miten me aiomme valjastaa uudet rahoitusvälineet katsommeko asiaa kirjanpitäjän kannalta vai ajattelemmeko asiaa sosiaaliselta kannalta, yhteiskunnalliselta kannalta. Kyse ei ole vain kirjanpitäjistä, on kyse myös perussopimusten vartioista. EUlla on kahdeksan, anteeksi, Saksalla on 8 prosentin ylijäämä suhteessa BKT. Tätä kautta se rikkoo perussopimuksia vastaan, mitä me tässä asiassa haluamme asiasta sanoa tai mitä sille voimme tehdä. Nyt minä pelkään, että pahin on vielä tulossa ja meidän pitää varoa. Uskon, että näitä exitejä ja Brexitin tapaan tulee lisää. Uh, for your remarks. Kiitos kommenteista. Ja nyt Euroopan parlamentin jäsen Isabel Toma. Isabel. Oui, bonjour, je voudrais... Euh, Hyvää päivää kaikille. Kiitos puheenjohtaja Montille, joka on koonnut meidät tänne tänä päivänä ja sai idean tästä aloitteesta parlamentaariselle kokoukselle korkealla tasolla. Minä kuulla, kuultuani kaikkia mahdollisia osallistujia huomaan, että tässä on välttämätöntä, eli siis puhutaan Euroopan budjetista. Koska kohesiopolitiikka on kyseenalaistettu, haluaisin muistuttaa teille, että kun Eurooppa tarvitsee suunnattomasti investointeja kohesiopolitiikassa, jos ajattelemme jos mä ajattelen 800 miljardia investoinneissa, niin se ei ole mitenkään pieni summa. Toisekseen tässä on myös kyse keinosta, millä me voimme vetää ylöspäin alueita EU-sisällä. Ja tämä on aivan ehdoton ehto, jotta meidän yhteinen hanke onnistuisi. Itse asiassa minä en nyt haluaisi käyttää tässä vain ranskalaisia sanontoja. Se, joka haluaa tappaa koiransa, vaan on aina, että koiralla oli vesikauhu. Jos meillä ei ole riittäviä keinoja pieniin naurettaviin budjetteihin, joka olisi EUn budjetti, jos meillä ei olisi siihen keinoja, eli siis uusiin prioriteetteihin tällä pienellä naurittavalla budjetilla. Meillä on uusia tarpeita, uusia prioriteetteja. Voisin puhua turvallisuudesta, investoinneista, nuorisotyöllisyydestä, rajoista, energian siirto, siirroista, ilmastoon liittyvistä panoksista, koska meillä oli keinoja tällä nykyisellä budjetillamme. Me tiedämme, mitä, mitä me teemme. Me me olemme yrittäneet toistaa entiset prioriteetit, mutta ne ovat yhä siellä. Täällä puhuttiin äsken maatalouspolitiikasta. Ranskassa ainakin maatalouspolitiikka on sen luokan asia, niin kuin Jules Savary sanoi, että on olemassa välttämätöntä liikehdintää ja muutoshalua, mutta kyllä elintarvikeautonomia on ihan yhtä tärkeää kuin energia tuotanto, energiaautonomia, mutta tämä ei kuitenkaan ratkaisi kaikkia ongelmia, kun tämän kaiken sanoo Haluaisin esittää kolme kysyä, kysymystä. Ensinnäkin avoimuus, joka on keskeinen asia. Haluaisin kuitenkin sanoa, että kun puhumme avoimuudesta, niin jäsenvaltiot ovat ensimmäisiä vastuullisia neuvotteluissa, jotka ovat usein hyvinkin tahmeita, eivätkä ole avoimia, ja silloin mennään eh, usein vain alaspäin kaikissa ehdoissa. Toisekseen en ole ihan varma siitä, jos kun sanotaan, että voimme jatkuvasti vain käyttää hyväksemme kansallisia budjetteja, jotka ovat jo, ovat jo kuolinkouristuksissa. Kolmas kysymys, jonka halusin ottaa esille, on se, että meidän pitäisi myös kaikkien yhdessä tajuta, missä kriisis, kriisikontekstissa elämme tällä hetkellä, mitkä ovat suuren luokan panokset. Meidän pitäisi toimia puhua rehellisesti, ei kuitenkaan olla välittämättä joistakin tai niistä, jotka ovat olleet rakentamassa meidän yhteistä hankettamme. Meidän pitää ajatella yhdenvertaisuutta meidän kaikkien keskuudessa, meidän alueiden tasaveroisuutta muun muassa, ja tämä tarkoittaa myös omaa rahoitusta. Kiitos. Merci, madame. Kiitos teille, rouva. Äh, seuraavaksi Rova Gigane Latvian parlamentista. Thank you so much, Mr. Chair. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kommentoida kohesiopolitiikkaa. Arvostan kovasti sitä, että jotkut paneelin puhujat ottivat esille sen, että kohesiopolitiikka on erittäin tärkeä julkinen hyödyke, jonka EU-talousarvio on saanut aikaan. Ne, jotka suhtautuvat epäilisesti tähän yleisen hyvän, jota on luotu, haluaisin pyytää kutsua teidät vaikka omaan maan, joka on kohesiomaa. Latvian näki sitten hyvin, että 12 vuoden ajan, kun olemme kuuluneet EU-hun, meidän maamme on todella muuttunut perinpohtaisesti. Se oli entinen eh, kommunistimaa, neuvostomaa, ja nyt se on länti, länsinen maa, joka on kehittynyt, jossa on kehittynyt eh, infrastruktuuria. Se on kohesiopolitiikka on mahdollistanut sen, että alueelliset alueemme ja kaupunkimme ovat päässeet kehittymään. Meistä tämä, minusta tämä on erittäin tärkeä julkinen hyödyke, jonka EU-budjetti meille antaa. Ja jatkan äh, siitä, mitä puhemies Schulz sanoi kohesion ystävistä. Uskon, että kaikki kohesiopolitiikan ystävät tietävät, että kohesiopolitiikan täytyy jollain tavalla loppua jossain vaiheessa. Kaikki me sen ymmärrämme. Ja nyt onkin hyvä aika keskustella siitä, miten me tässä onnistumme ja varmistamme, että toimimme kestävällä tavalla ja niin, että olla, kaikki on ennakoitavissa. Jo, nyt voimme asettaa jo aikataulun sille, että aletaan vähentää tulosiirtoja infrastruktuurihankkeisiin maissa, jotka ovat niin paljon hyötyneet tästä kohesiopolitiikasta. Sitten vielä lisäksi olen todellakin samaa mieltä paneelin, paneelin puhujien kanssa, jotka sanoivat, että on yhä enemmän ja enemmän mitään vaatimuksia, joita esitetään esitetään neuvostolle koskien uusia EU-politiikkoja, joissa EUlla pitäisi olla aktiivisempi rooli. Yhä enemmässä määrin meistä on tullut vaativampia. Me vaadimme Rova Mogherin, että hän harjoittaa aktiivista ulkopolitiikkaa. Me haluamme hyvää maahanmuuttopolitiikkaa, haluamme taistella myös terrorismia vastaan ja muita kysymyksiä myös tarvitsemme ja vaadimme, mutta meidän pitää kyllä ymmärtää, että EU-budjetti on hyvin pieni hoitamaan kaikki nämä asiat, joten meidän pitää alkaa puhua omista varoista ja omista lähteistä. Kiitoksia. Ää, äh. kiitos. Minun täytyy pitää kiinni tästä kahden minuutin säännöstä, koska meillä on vielä aika monta puheenvuoropyyntöä ja haluan, että jokainen paneelijäsenkin vielä saa pari minuuttia aikaa esittää jonkinlaisen loppupuheenvuoron. Seuraava puhuja on Paolo Guerini Italian senaatista. Thanks very much. I think that, uh, so far... Kiitos tähän mennessä. Kaikki panelin jäsenet ovat yhtä mieltä siitä, että tarvitaan uudistusta EU-budjettiin. Yksi pääsyistä syistä on sen hyvin staattinen rakenne. Me rahoitamme edelleen politiikkaa, jotka olivat, politiikkaa, joka oli olennaista vuosikymmeniä sitten, mutta ei ole mitään vakavaa arviointia siitä, mikä, miten budjetti vastaa läheisyysperiaatetta ja eurooppalaisen lisäarvon periaatetta. Ajatellen kaikkia tätä me tarvitsemme uudistuksen, se on istään selvää. Ja vielä enemmänkin, jos ajatellen kaikkia niitä haasteita, joita Euroopan unioni kohtaa nyt. Nyt tarvitaan työpaikkoja. Työpaikat edellyttävät investointeja ja innovaatiota. Ja, ja Eurooppa mm, kautta täytyy myöskin valvoa rajoja, jotta kansalaiset saavat turvallisuutta ja suojelua, jota he tarvitsevat. Ja kuten puheenjohtaja Monti sanoi, kysymys on eurooppalaisista yhteistä hyödykkeistä, julkista hyödykkeistä, ja Euroopan budjetilla voi olla, ja sillä pitäisi olla ratkaiseva rooli näiden haasteiden aktiivisessa kohtaamisessa. Joten tämä uudistuksen tarve on itsestään selvä, mutta se on myöskin haasteellinen siksi, että on herkkä tasapaino kansallisten etujen välillä, jota budjetti heijastelee. Ja meidän tulisi olla täysin, täysin tietoisia siitä, että budjetin uudistaminen on palapeli, joka pitää ratkaista. Tältä kannalta katsottuna päähuolenaiheen tulisi olla – luoda joustava nykyaikainen budjetti, joka on voimakkaasti yhteydessä yhteisiin poliittisiin ja strategisiin tavoitteisiin ja prioriteetteihin. Samalla avainkysymys on, minkä tyyppinen tavoitteiden eh, toimi on se, miten tämä, mitä tämä budjetti täyttäisi. Miten siihen vastaa tähän kysymykseen, mutta silloin annetaan erilainen vastaus sitten myöskin muuhun. Joten minun avainkysymys ja panelilla on, ettekö usko, että erilaiset funktiot vaativat aivan erityyppisiä budjetti- ja rahoituslähteitä. Joten tulot ja menot, niitä pitäisi tarkastella samanaikaisesti missä tahansa keskustelussa, jota käydään tästä asiasta. Kiitos. Uh, Kiitos. Seuraavaksi Euroopan parlamentista. Euroopan Guardia Tavalla. Muchísimas Kiitoksia. Haluaisin ensin alkuun sanoa, että jaan täysin, mitä eh, äsken Latvian kollega sanoi riittää kun käy vierailemassa kohesiomaissa, että näkee, miten kohesiopolitiikka on vaikuttanut myönteisesti, mutta jos kysymättä tätä mailta, jotka eivät ole niin, niin paljon hyötyneet suoraan näistä kohesioinvestoinnista, mutta yritykset kuitenkin näissäkin maissa ovat hyötyneet paljon kohesiopolitiikasta. Kohesiopolitiikka on hyödyttänyt 28 jäsenvaltiota ja minä uskon, että on tärkeää kun ajatellaan tätäkin keskustelua korostaa tätä puolta asiassa. Mitä tulee yleisiin kommentteihin, minusta on mahdotonta, että EU jatkossakin on nollan prosentin Mitä me voimme muuttaa EU-ssa vain yhden prosentin budjetilla suhteessa BKT? Pitäisi vähän ihme, lähes ihmeisiin pystyä. Emme voi väittää, että saamme laadukkaita elintarvikkeita, elintarviketurvallisuutta taistella ilmastonmuutosta vastaan, auttaa kohesiopolitiikalla huonommassa asemassa olevia alueita, investoida infrastruktuuriin, investoida kehitykseen – innovaatioon, taistella nuorisotyöttömyyttä vastaan, harjoittaa kehitysyhteistyötä. Ja sitten vielä ottaa, pitää ottaa vastaan pakolaisia. Tässä ei ole kyse vain tästä pienestä budjetista, vaan vieläkin pitäisi tästä vähentää määrärahoja. Ja vielä yksi asia, vieläkin epäoikeudenmukaisempaa mielestäni on, että EU, väitän, että, tai EUta vaaditaan täydellisyyttä jatkuvasti. Me emme voi koskaan tehdä mitään virheitä missään politiikassa, emme voi koskaan tehdä mitään virhettä missään hankkeessa. Meillä emme voi uskaltaa epäonnistua jossain projektissa, koska tietenkin hallituksemme, jäsenvaltiomme, budjettimme eivät tee mitään virheitä koskaan. Tämä on mistä uskomattoman tekopyhää pitää vaatia EUlta sitä, mitä ei pystytä vaatimaan omilta hallituksilta. Kiitoksia. Next on... Seuraavaksi herra Westlund Ruotsin parlamentista. Kiitos puheenjohtaja. Muutama ajatus. On selvää, että olemme ennen kaikkea Lissabonin sopimuksen kautta katsoneet, että meillä on tiettyjä tehtäviä eu tasolla ja siksi on tärkeää, että pidetään siitä myöskin kiinni. Mutta on myöskin niin, että kun näette Ruotsin valtionpäiviä, siellä pohditaan sitä, mikä on tämä tulojen ja menojen puoli. Ja meno pitäisi osoittaa suuremmille menoalueille, kuten esimerkiksi maahanmuutto, rajojen valvonta ja ja silloin se merkitsee sitä, että pitäisi tehdä leikkauksia jossakin muualla, mutta tätä keskustelua ei käydä ollenkaan. Nyt meillä on sitten, ei ollut tantakaan EU-konferenssi, jossa olisi puhuttu näistä asioista 14 vuoteen. Ja Euroopan parlamentissa sanotaan, että nyt täytyy sanoa hallituksille, että hallitukset maksavat lisää rahaa budjettiin. Ja sen lisäksi on sitten sanottu, että meidän pitää voida enemmän vaikuttaa Euroopan unionin budjettiin. Mutta mutta tässä on nyt sitten unohdettu demokraattinen balanssi Euroopassa, hyvät naiset ja herrat. Kyllä mekin olemme eurooppalaisia, mekin edustamme eurooppalaisia. Kyllä meidänkin pitää voida keskustella näistä asioista. Meidänkin pitää huolehtia siitä, että kaikki kustannukset katetaan, joihin ryhdytään. Mutta tämmöistä keskustelua ei käydä lainkaan EU-tasolla. On vain luotu budjetti ja sitten jonkun muun pitää maksaa, mutta ei kuitenkaan EU-tasolla. Ja on aika outoa, että tällaista keskustelua ei ole koskaan käyty. Minusta on hyvä, että nyt keskustellaan siitä, minkälaisia prioriteetteja pitäisi olla, mitä alueita pitää asettaa etualalle ja minkälaisen pitäisi olla EUn tulevan budjettiin, että keskustelimme siitä, mikä on järkevää ja mikä ei mikä on asianmukaista, mikä ei. Meidän täytyy katsoa, että on toimenpiteitä, joita sitten pitää myöskin maksaa, mutta nykyinen tämä on kovin valitettava ja sitä on hyvin vaikea selittää omille valitsijoille. Thank you. Next is... Seuraavaksi Virante Diaz äh, Portugalin parlamentista. Good afternoon. I will switch for Portuguese. Muito boa tarde. O papel... Hyvää iltapäivää kaikille. Euroopan talousarvion rooli. Na execução desse orçamento. Pitää tutkia niiden tavoitteiden mukaisesti, jotka on sopeutettu meidän keskusteluumme. Eli mitä Euroopan kansalaiset odottavat EUlta? Voivatko he tehdä elää rauhassa rajojensa tuntumassa alueillaan ja tuntee olonsa turvatuksi ja turvallisiksi. Mutta Eurooppa on osoittanut heikkoutensa resurssien puute, päätöksiä, päätöksiä ei tehdä, jos ei pystytä ratkaisemaan olemassa olevia ongelmia. EUn antama kuva itsestään on sen kaltainen, että se ei pysty vastaamaan mm, sille asetettuihin haasteihin asianmukaisesti. Pitää puhua selkein sanoin. EUn talousarvio on riittämätön. Ajatellen niitä haasteita, joihin meidän pitää vastata Schengen, maahanmuutto, ne kaikki muut haasteet, joihin törmäämme, joita kohtaamme kansainvälisessä politiikassa, ja myöskin haave, joka tarkoittaa alueellista lähentymistä ja kohesiota haluaisin sanoa mahdollisimman yksiselitteisesti, että keskustelu omista varoista ei saa olla keskusteluita jatkuvasti lykätään tuonnemmaksi ilman, että EU todella ottaisi vakavasti otettavia askelia eteenpäin ja että nationalistinen politiikka korvaisi EU-politiikan. Näin ei saa käydä. Jos näin tulee käymään, niin me emme kykene hoitamaan omia asioitamme. Kiitos. Seuraavaksi herra Denano Euroopan parlamentista. Denano. Kiitos puheenjohtaja. Euroopan parlamentin rooli on se, että voimme vihdoinkin puhua tuloista. Tämä on ollut vähän halvaantunut tämä vähän eri raja halvaantunut tämä meidän parlamenttimme. On puhuttu tuloista, on täällä äänestetty ei tuloista vaan menoista. Ja tietysti aina on ollut hyvin komission valvova, hyvän tahtoinen valvova silmä tai ei hyvän tahtoinen silmä. Ollaanko sitä mieltä, onko komissio sitä mieltä, että parlamentti pystyy vastaamaan demokraattisiin velvoitteisiin, Oletteko te sitä mieltä, että yksi prosentti tuskin BKTstä, se riittäisi niihin yhteisön tarpeisiin? YMP, on kaikesta tästä on jo kuultu, naapuruspolitiikka, ja myös julkisiin investointeihin, joita Eurooppa tarvitsee. Riittääkö tämä luku? Tämähän tarkoittaa sitä, että Euroopan pitäisi pystyä lainaamaan, mutta lainaa varten pitää pystyä myös maksamaan takaisin. Oletteko te sitä mieltä, että voimme nopeastikin toivoa jotakin uutta budjettiformaattia omille varoille? joka voisi todella antaa Euroopan parlamentille ne keinot, joita se tarvitsee, jotta saataisiin palautettua luottamus Euroopan kansalaisiin. The next. Seuraavaksi Meskita Portugalin parlamentista. Boa tarde a todos. Não podemos esquecer que o Hyvää iltapäivää kaikille. Emme saa mitenkään unohtaa, että tämä monivuotinen rahoituskehys 2014-2020 on merkinnyt vähentymistä. Eli jos tässä nyt on lähdetty vähentämään rahoja, se tarkoittaa, että vähemmän solidarisuutta, vähemmän alueellista yhteisyyttä, yhteisöllisyyttä ja suurpääoma tästä hyötyy kaikista eniten. EUlla on omaa kohesiopolitiikkaa, mutta keinoja ole. Meillähän on kuitenkin instrumentteja suurempaa kohesiota varten, mutta instrumentteet eivät toimi, koska aina leikataan varoja ja, mm, ja se hyödyttää vain kapitalistisia piirejä. Yhteenvetona voisi sanoa, että ei tässä ole kyse mistään e- työntekijöiden EU-sta tai kansalaisten EU-sta, vain vahvojen Euroopasta, jossa heikommat kärsivät ja kärsivät yhä enemmän. Heikompien olkapäille sälytetään nämä kriisin seuraamukset. Tätä pitää ajatella, kun puhutaan omista varoista. Pitää ajatella bruttotulotasoa, mutta hyvin avoimella, selkeällä tavalla. Meidän pitää oleellisesti, tuntuvasti vahvistaa yhteisön budjettia sillä, että lähdemme vähän uuden, lähdemme Uudenmaan tarkistamaan monivuotista budjettikehystä meidän pitää myös julkisten investointien avulla ja tuotantosektorin avulla saada tulonjako toimimaan paremmin. Resurssit ovat yhä enemmän yleensä rahastoihin, jotka toimivat täysin marginaalin ulkopuolella ja, siellä ei voida harjoittaa minkäänlaista demokraattista valvontaa. Ja varojen siirtyminen sitä enemmän, eniten tarvitseville vähenee koko ajan. Euroopasta on tullut linnoitus, mutta se ei vaikuta kuitenkaan mitenkään vahvalta. Mr. Manka. Euroopan parlamentista, Slovakiasta. Kiitos puheenjohtaja. Aluksi meidän tulisi tehdä itsellemme selväksi, että jos kansalaisilla on sellainen tunne, että Euroopan parlamentin budjetissa ei ole mitään järkeä, he eivät hyväksy myöskään sitä, että siihen ylipäätään käytetään varoja. Jos katsomme, että 94 prosenttia varoista EU-budjetissa palaa takaisin Euroopan unionin tai menee kehitysapuun, kysymys on valtaisesta summasta, kun vain sitten 6 prosenttia menee sitten tiedostumistumien neuvoston, komission ja niin edelleen. Todella on kysymys siis hyvin pienestä summasta, pienestä luvusta. Ja jos me nyt sitten puhumme näistä Euroopan parlamentin kahdesta toimipaikasta, se on asia, jonka vain hallitusten ja valtioiden päämiehet voivat muuttaa. Siksi heille on puhuttava siitä, koska vain he voivat muuttaa sen. Ja jos ajattelemme sitä, että Euroopan unionin parlamentin budjetin tulisi olla investointeihin suuntautunut, silloin pitäisi miettiä sitä, mitä vaikutusta sillä on. Meillä on strategisen investointien rahasto, joka on luotu ja uusi 60 miljardia, jotka on asetettu tuon rahaston käyttöön. Ja sen kautta me saamme aikaan vipuvaikutuksen, jonka on lukuisien miljoonien suuruinen, ja luomme mahdollisuuksia pienille ja keskisuurille yrityksille. Kysymys on todella valtaisesta mahdollisuudesta. Euroopan unionin budjetin laatu ja sen virhetaso on alle 4 prosentin, ja se kuuluu kahdeksaan hankkeeseen, joissa on vähiten virheitä koko tällä planeetalla. Se merkitsee silloin sitä, että on olemassa laatua. Meillä on yhteinen strategia Euroopan parlamentilla, komissiolla ja neuvostolla, ja tuon strategian tavoitteena on, että työllisyystä kasvatetaan vuoteen 2020 mennessä ja kasvua, mutta ei kuitenkaan ole riittävästi varoja tätä strategiaa varten, koska jäsenvaltiot eivät täytä omia velvoitteitaan. Siksi tarvitaan muita lähteitä, jotta tuovat lisää rahoja Euroopan unionin budjettiin, ja, mutta eivät kuitenkaan rasita verotuksellisesti jäsenvaltioita. Uh, is for Seuraavaksi herra Rodriguez. Portugalin kansallisesta parlamentista. Thank you very much, Mr. Chair. Well, the challenge... Kiitoksia puheenjohtaja. Haastavat ajat vaativat tarmokasta toimintaa ei vain EUlta, vaan jokaiselta jäsenvaltiolta erikseen. Haluaisin kiinnittää huomiota kes- mainin seuraavan. Mm, tarvitaan suurempaa koordinaatiota poliittisessa toiminnassa eri sektorien välillä. Viittaan tässä eri politiikan alojen turvallisuuteen, maahanmuuttoon niin edelleen. Kun me siis puhumme talousarviasta, uskon, että me välttämättä ettei välttämättä tarvitse puhua mistään suuremmasta talousarviosta. Mutta jos halutaan vahvempaa parempaa koordinaatiota ja EU pitäisi saada aikaan poliittisia tuloksia asioista, joista on jo päätetty ja sovittu ja me meidän todellakin täytyy saada mukaan konkretiaa ja viittaan tärkeisiin uudistuksiin, kuten se, että täysin täytäntöön pannaan pankkiunioni, täytäntöön pannaan täysin energiaunioni käytännössä. Tässä on siis ennen kaikkea kyse konkreettista täytäntöönpanosta sen suhteen, mitä on jo päätetty ja sovittu. Joten lopuksi on suuri yksimielisyys siitä, että EU on saanut aikaan valtavasti hyötyä eri alueille, ei vain alueille, vaan myös koko maailmalle. Ja nyt pitää auttaa näinä vaikeina aikoina viemään näitä pro- eri hankkeita eteenpäin. So, it's time not to... Nyt on aika palata panelisteihin. Meillä on 10 minuuttia saattaa päätökseen tämä istunto. Pyydän jokaista panelistia e- esittämään erittäin lyhyen loppupuheenvuoron, vain parisen minuuttia kukin. Ja teen tämän nyt päinvastaisessa järjestyksessä kuin alussa, joten rova Simonite. Niin, tämä oli hyvin mielenkiintoinen ja innoittava puheenvuorokierros. Jotkut olivat ehkä enemmän tällaisia lausuntoja, jotkut jokainen enemmän kysymyksiä, jotkut ovat sellaisia, että niissä oli uutta ajattelun aiheita tälle meidän työryhmällemme, mutta nykyisissä puitteissa meillä on monia hyviä asioita, ajatellen miten eri politiikkoja pannaan toimeen, mutta tietysti asioita voidaan tehdä paremminkin mukaan luettuna tämä paljon rakastettu kohesapolitiikka vaikka en kylläkään usko, että voidaan puhua enää puhua mistään lentoasemista jossakin Jumalan selän takana, kun sanat ovat muuttuneet, mutta tietysti on varaa muutokselle. On mahdollista saada aikaan tehokkaampaa varojen käyttöä, mutta siitäkään huolimatta emme voi paeta todellisuutta. On uusia haasteita, ja nämä uudet haasteet monissa tapauksissa voivat olla sellaisia, että ne voidaan paremmin kohdata yhdessä kuin yksittäin, joten EU-budjetin ei pitäisi olla jotain sellaista, että ratkaistaan ongelmia, jotka liittyvät siihen, että joissakin maissa valtio haluaa verottaa kansalaisia enemmän kuin muualla, joten EU-budjetin ei tulisi täyttää sitä aukkoa, jota eh, poliitikot eivät halua täyttää, kun he eivät ole halukkaita tuota muuttamaan kansallista verotusta tai eh, muuttamaan muuten tilannetta. Joka tapauksessa nyt eh, tilanne on kuitenkin se, että tietysti eroja siinä, miten eri valtiot katsovat sitä, miten suurennen niin hyvinvointivaltio pitää olla. Mutta eräs puhe mainitsi sen, että on tarvetta uudistukselle niin, että tilanne ei johtaisi siihen, että populiset hyötyvät sitä, mutta se, miten käsitellään tällaista uudistusta, miten siihen suhtaudutaan, on hyvin tärkeä, äh, tärkeä koska on tietysti vaara myös siinä, että mahdollinen uudistus hyödyttää populisteja. Se, että muutetaan äh, omien varojen logiikkaa, että esimerkiksi vedotetaan suoraan kansalaisia, joille mikään asioista voidaan helposti keskustella, se voi johtaa myöskin manipulointiin, spekulointiin ja muihinkin epämiellyttäviin ilmiöihin. Pitää tullakin pohtia asiaa parin otteeseen, miettiä paremmin sitä, miten viesti välitetään Euroopan kansalaisille, että he itse asiassa voivat nähdä uudistuksen ja nähdä, että uudistuksesta on hyötyä. Missä jäänyt? Sitten herra Dajanu. Yes, uh, let me state a view. Ottaisin esiin yhden käsityksen. EU-budjetti ei ole mikään deus ex machina, ei se pysty hoitamaan EUn ongelmia tai euroalueen ongelmia, ellei meillä ole euroalueen omaa budjettia. Minulle tämä on aivan selvä asia. Jos EU-talousarvioon ei liitetä älykästä kansallista äh, talouspolitiikka olemme tuhoon tuomittuja. EU-budjetti ei voi palauttaa talousta kasvua, ei voi hoitaa kuntoon e, tuloepätasa arvoa joka vain kasvaa. Ei pidä huijata tässä itseään. EU-budjetilla on oma hyötynsä kuitenkin. Toiseksi olen sitä mieltä, että kyseessä on ironinen kysymys aikanamme. Aikana, jolloin on niin paljon uusia polttavan kiireisiä kysymyksiä, jotka vaativat lisää EU-budjetilta, niin silloin kyllä tarvitaan tietysti EU-budjettia on yhä kuitenkin vähemmän tahtoa kansallisessa hallituksessa, hallituksessa myöntää rahoitusta sitten kuitenkaan. Tämä on äh, ristiriitaista ja meidän pitää pystyä tämä ongelma jotenkin ratkaisemaan. Kohesio rahastot, minunkin mielestäni ovat tällaista julkista hyvää tai hyödykettä edustavia asioita sen jälkeen kun monet maat ovat liittyneet EU-hun, niin, niin e EUn monimuotoisuus on lisääntynyt. Se on ihan ällistyttävää joskus. Se on, eroja löytyy maiden sisältä, mutta myös jäsenvaltioiden kesken. Tämäkin pitää myöntää, muuten huijamme itsemme. Toiseksi uudet painopisteet. Mielestäni ministeri Soibin ehdotus on järkevää. Joskus EU-budjetti ei riitä. Meidän pitää se hyväksyä. On poikkeuksellisia rahoituskeinoja, ja tämäkin pitäisi ehkä hyväksyä. Ajatelkaa, ajatelkaapa vaikka sitä, että sovitaan yhteen kansallista Afrikan äh, avustuspolitiikkaa kehitysyhteistyöpolitiikkaa. Sehän äh, äh, summat voivat päätyä miljardeihin loppujen lopuksi. Tämänhetkinen maahanmuuttokriisi tai tuho. En nyt väitä, että se on mikään pieni episodi, mutta meidän pitää kiinnittää myös huomiota, mitä tulee jatkossa tapahtumaan. Ja kyse on kuitenkin EU-talousarviosta ja meidän pitää linkittää jotenkin EU-budjetti kansallisiin talousarvioihin. lopuksi yksi seikka. Minun mielestäni Kreikka, tämä on henkilökohtainen näkemys, tämä miten käyty EU-budjettiin, mutta minun mielestäni Kreikka tarvitsee velan uudelleenjärjestelyä. Kiitos. Uh, äh, Mr. Tonini. Herra Tonini. Eh, grazie Presidente, brevissimamente. Kiitos puheenjohtaja ihan lyhyesti. Tänä päivänä tässä ei ole kyse mistään neuro, neur, neutraalista eurooppalaisesta pelistä, Päinvastoin tästä voi tulla kielteinen ongelma. Suuret kysymykset, suuret eurooppalaiset edut koskettavat meitä kaikkia. Käytännössä katsoen 500 miljoonaa kansalaista on mukana tässä, eikä kukaan nyt pysty ratkaisemaan ongelmaa. Kansallisvaltiot yksinkertaisesti ovat liian pieniä Eurooppa aivan yksinkertaisesti sen takia, että sillä ei ole valtavia valtuuksia eikä riittävästi resursseja tänä päivänä on todella tärkeää uudelleen järjestellä julkisten menojen sektori Euroopassa. Meidän pitää saada tiettyjä mm, uusia tapoja toteuttaa julkiset menot, mutta tämä tulee viemään meiltä vuosia, jos me eh, jos me kytkemme kansalliset parlamentit tähän toimeen mukaan, tämähän on jo hyvä alku tänä päivänä meidän yhteinen keskustelumme. Silloin me voimme menestyksellä viedä tämän hankkeen loppuun. And kiitos. Ja nyt herra Mulda. I'm very happy to exchange... uh... Mielelläni keskustelen kaikkien parlament parlamenttien jäsenten kanssa. Pidin kovasti tästä keskustelusta. On selvää, että olemme samaa mieltä tietystä prioriteetista, turvallisuudesta, rajavarvonnasta, ilmastokysymyksistä, maahanmuutosta. Ja sitten meidän täytyy tehdä tavanomainen tehtävämme. Sehän ei ole helppoa. Meidän pitää pystyä valitsemaan, jos haluaa jotakin aikaan saada niin sitten ei välttämättä pysty jotakin muuta suorittamaan. Tämä on meidän työtämme. Se ei ole helppoa. Ei voida sanoa, että lisää, lisää, lisää Omassa parlamentissamme on tiettyjä poliittisia ryhmiä, jotka haluavat EUn romahtavan, sanon sen nyt suoraan. He haluavat tai haluaisivat vahingoittaa jollakin tavalla Euroopan unionia. Minä yritän taistella tällaista vastaan. Jos nyt olen täällä, niin joskus näen ihmisiä, jotka ajattelevat, että jokaista ongelmaa varten EU-sta löytyy ratkaisu. Ja tämäkin herättää skeptisyyttä ja epäluuloista. Haluaisin myös ottaa tämän esille. Toivottavasti komissaari Monti ottaa tämän myös huomioon. Thank you. Uh, thank you very much. So I... Kiitos. Meillä oli hyvin rikas keskustelu ja mitään tärkeää asiaa ei unohdettu tässä, kuten sanoin aiemminkin, No, monissa asioista on lähentymistä näkemyksissä, jossakin asioista sitten mm, tilanne on se, että näkemykset ovat hyvin erilaisia. Tämä on erittäin hyödyllistä, että on sekä kansallisten parlamentin että Euroopan parlamentin jäseniä mukana ja sitten korkean tason työryhmän jäsenet tästä syntyiltä rikkautta, mutta voidaan myöskin olla hyvin erilaisia sävyjä sekä Euroopan parlamentista että kansallisista pääkaupungeista. Ja se on se, mitä voidaan odottaa. Why uh, the choice for the... Voimme myöskin nähdä, mikä, miksi valittiin korkean tason työryhmän puheenjohtajaksi Mario Monti, koska tämä on hyvin vaikea, tärkeä tehtävä ja saimme hiukan käsitystä siitä. On ratkaisuja varmasti näihin ongelmiin ja odotamme kaikki mielenkiinnolla kertomusta tältä työryhmältä, mutta tämä ei ole mikään helppo asia käsiteltäväksi. Kukaan ei kuitenkaan esittänyt sellaista näkemystä, etteikö tämä olisi todella tärkeä hanke. Eurooppa, jolla on pieni budjetti, Eurooppa tarvitsee budjetin. Voidaan sitten keskustella siitä, miten varoja pitäisi käyttää, miten hyvin politiikkaa pannaan toimeen, mutta kukaan ei ole kyseenalaistanut ainakaan nyt tänä hetkenä sitä, miten tärkeää on, että on Euroopan unionin budjetti, joka vastaa sitä, mitä kansalaiset odottavat, että kansalaiset odottavat todellista budjettia Euroopalle, sellaisia alueille, joissa Eurooppa voi lisätä toiminnallaan arvoa. Kiitos kaikille puhujille tässä vaiheessa hyvästä käynnistyksestä ja kiitos myös puheenvuoroista salista. Ja nyt pyydänkin välittömästi seuraavan paneelin jäseniä tulemaan tänne eteen. Muistan siitä, että emme pidä mitään taukoa näiden paneelien välillä. Jatkamme välittömästi seuraavaan istuntoon. If I can ask the, the panelists. Panelin jäsenet, voisitteko tulla eteen? Thanks. Yeah, okay. Verhofstadt. May, may I ask you to take back your seats so we can... Pääsen teitä istumaan takaisin paikoille. Ne voimme aloittaa sitten tämän toisen paneelin. Toi, tässä käsitellään uusia tulonlähteitä EUlle kysymysmerkki, mistä tätä löytyy, mikä toimii ja mitä pitäisi muuttaa, toinen kysymys. Nyt tullaan ihan asian ydinkysymyksiin, mitä tulee korkean tason työryhmän mandaattina jälleen kerran. Paneelissamme on neljä jäsentä, kaksi jäsentä kansallisista parlamenteista ja kaksi korkean tason työryhmästä. Ensimmäinen puhuja on herra Andersson, hän kuuluu äh, raha-asian, rahoitusvaliokuntaan Ruotsin parlamentissa. Ja toinen puhuja, herra Joakim Pos, hän kuuluu Bundestagin Eurooppa-kysymyksiä käsitellään valiokuntaan. Olette olleet parlamentissa vuodesta 80 saakka. Ja sitten kaksi jäsentä korkean tason työryhmästä puhuvat ensin herra Kalfin. Hänellä on paljon kokemusta. Hän on kuulunut kansalliseen parlamenttiin aikana, samoin Euroopan parlamenttiin. Ja hän on toiminut myös ministerinä ja vaarapääministerinä. Viimeinen puhujamme ei suinkaan vähäisin, on Giver Hofstad myös kuuluu tähän korkean tason työryhmän. Hän on ollut kansallisessa parlamentissa ja Euroopan parlamentissa toiminut pääministerinä Belgiassa. Nyt ensin vuorossa herra Andersson. Viisi minuuttia, olkaa hyvä. Very happy to be given. On ilo saada tämä tilaisuus puhua täällä tänään. Minä aion puhua ruotsia. Minäkin haluan aloittaa kiittämällä tämän äh, raportin laatioita, jon, raportin, jonka sain, kun sain kutsumusta. Oli mielenkiintoista lukea sitä, koska se valaitsee todellakin sitä, miten mutkikas on Euroopan budjetti ja mitä ovat ne haasteet, joita meillä on. Kun sain kutsun, sen jälkeen on tapahtunut monia asioita ja se ei suinkaan ole vähentänyt mutkikkuutta, vaan enemmänkin haasteet ja mutkikkuutta tehokkuus ovat lisääntyneet. Ja minun on todellakin viitata siihen, että yhtä pettyneitä kuin me olemme siitä kansanäänestyksen tuloksesta, joka syntyi Iso-Britanniassa, yhtä huolestuneita meidän tulisi olla siitä, että ylipäätään tapahtui tuo kansanäänestys. Mutta tämä liittyy siihen, että että legitimiteetti on keskeinen kysymys kansalaisten piirissä Euroopan unionissa. Minä olen siis Jürgen Andersson ja tulen Ruotsista, joten minä ehkä näen itseni tietynlaisena vastustajana tälle työlle, koska meidät ruotsalaiset, meistä sanotaan, että me olemme uppiniskaisia ja meidät nähdään aika ajoin sellaisena, joka tekevät työtä tätä vastaan ja että me olemme yleisesti pessimistejä. Minä haluaisin kuitenkin väittää päinvastaista. On yleisesti ottaen voimakasta tukea EUlle ja EUn työlle Ruotsin kansalaisten piirissä. Me olemme suuria neljän vapauden eh, tukijoita, jotka ovat EUn toiminnan perusta. Ja Ruotsi on ehkä yksi niistä maista, joka historiallisesti ja nykyaikanakin hyötynyt kaikkein eniten avoimuudesta ja kaupankäynnistä, jota me harjoitamme ympäröivän maailman kanssa. Ja ehkä on niinkin, että kielteiset ja ongelmiin keskittyneet keskustelut saavat yliotteen. Haluaisin muistuttaa niistä suurista menestyksistä, joita EUn, EU-hankkeella on ollut. Ja ennen kaikkea se on ollut rauhaa luova ja säilyttävä voima, mutta pitää muistaa myös se kyky, mikä viime aikoina on ollut, jolloin olemme menestyksekkäästi pystyneet selviytymään rahoituskriisistä ja velkakriisistä, mutta edelleenkin tietysti on haasteita ja mahdollisesti on niinkin, että olemme poliittisen kriisin edessä tällä hetkellä, ehkä ennen kaikkea juuri EU-tasolla. Me Ruotsissa uskomme Euroopan unioniin ja me näemme sen potentiaalin, joka on olemassa tässä maanosassa. Mutta sen lisäksi on myöskin todettava, että Ruotsin kannalta katsottuna me olemme äh, avoimia niille ehdotuksille, joita otetaan esille tässä raportissa. Ja Ruotsin kantahan tähän asti ei ole muuttunut, enkä näe äh, tällaista muutosta tulee tapahtumaan lähiaikoina. Ja tämä on yleinen kanta. Se on yleisesti täällä tunnettu ja, ja siitä vallitsee yksimielisyys yli puoluerajojen Ruotsissa. Se merkitsee sitä, että me ole, emme ole valmiita luopumaan kansallisesta verotusvallasta. Mutta ajatellen sitä, että meillä on lyhyt aika käytössä, niin että voitaisiin yksityiskohtaisemmin puhua näistä ehdotuksista, joista täällä on keskusteltu, mutta tämän raportin laatijatkin ovat ottaneet esille niitä ongelmia, joita näihin eri ehdotuksiin liittyy, mutta haluaisin ottaa esille toisenlaisen katson tarkastelutavan ja haluaisin sanoa, että olen vakuuttunut siitä, että paras tapa lisätä EUn budjettia on huolehtia siitä, että saadaan kasvua. Se merkitsee sitä, että kasvun lisääminen merkitsee myös sitä, että tapahtuu kasvua EU-budjetissa ja haluaisin väittää, että meillä on täysi syy käyttää energiaa sen määrittämiseen, miten saamme lisää investointeja ja kasvua. Minä en usko siihen ajatukseen eh, markkinatalouden tuntijana, että ottaisiin lisää resursseja yhteiseen pussiin, josta niitä sitten jaettaisiin. Tätä kautta luotaisiin kasvua. Minä uskon voimaan joka on eurooppalaisissa. Ja tästä syystä sisämarkkinoita täytyy vahvistaa ja kehittää. Sääntöesteet, kaupan esteet, ne ovat asioita, joita täytyy katsoa. Niitä meidän täytyy pyrkiä poistamaan. Sen lisäksi on saatava lisää dynamiikkaa talouteen ja sitä saadaan silloin, jos me sanomme, että me huolehdimme siitä, että kaikki voivat hyötyä kasvusta ja tätä kautta me myöskin toimimme protektionismia vastaan. Jos, jos saadaan aikaan kaikille hyvät taloudelliset näkymät, silloin saadaan edistettyä myöskin e, yhtenäisyyttä ja saadaan myöskin edistettyä yhteistä EUn budjettia. Minä haluaisin osaltani edistää rakentavaa henkeä ja haluan että asioita tulisi katsoa eri perspektiivistä. Euroopalla on hyvin suuri potentiaali ja olen todellakin vakuuttunut siitä, että dynamiikka meidän taloudessamme kasvaa mitä enemmän me toimimme kansalaisten vapauksien puolesta ja puolustamme niitä. Minun mielestäni uuden tyyppiset verotuksen muuttaminen ei olisi hyväksi, se että verotusta muualle ei ole erityisen rakentava ja minusta se osaltaan lisäisi tällaista EU-epäilyä ja se vähentäisi legitimiteettiä, joka on Eurooppa-hankkeella. Ja juuri Eurooppa-epäily ja vähenevä legitimiteetti, e, mitä tulee Euroopan tulevaisuuteen, se on minusta kaikkein suurin uhka Euroopan unionille. Ja luonnollisesti se on hyvin tärkeä kysymys jolla on merkitystä työlle, jota tehdään tässä yhteydessä. Minusta on tärkeää muistuttaa tästä. Niin kuin sanottu, minä en pysty syvemmin käsittelemään näitä ajatuksia yksityiskohtaisesti, siis yksityiskohtaisesti näitä ehdotuksia, mutta minä voin todeta, että olemme yhtä mieltä siitä, että tämä on erittäin mutkikas kysymys. Kiitän siitä, että sain käyttää puheenvuoron. Thank you. Kiitoksia. Seuraava Seuraavaksi herra Poss, olkaa hyvä. Mm. Hyvät kollegat, se, että Euroopan unioni on nyt puolustuskannalla, nousi viimeisessä puheenvuorossa selväksi ja tuli muistamassa muussakin puheenvuorossa selväksi ja tekee, tämä tekee myös selväksi sen, miten suurista tehtävästä tässä on kysymys. Toisaalta samaan aikaan on selvää, että tehtävien määrä, jota ei kansallisesti voida ratkaista, kasvaa. Viime vuosinahan se on pakolaisten maahanmuuttajien kautta käynyt selväksi hyvänä esimerkkinä. Samanaikaisesti EUn rahoitus kärsii taloudellisen heikkouden tilan lisääntyvien ulko- ja sisäpoliittisten tehtävien vuoksi ja samoin myöskin siksi, että erinäiset jäsenvaltiot kieltäytyvät sodallisista ratkaisusta pakolaiskysymyksissä tai siitä, että estävät verotuksellisten erityis, erityissääntöjen poistamista. Ja siksi minusta näyttäisi johdonmukaiselta vaatia, että EUn omat varat täydentyisivät uudella tulolähteellä. Sen ei tulisi olla riippuvainen jäsenvaltioiden budjettitilanteesta, vaan sitä pitäisi käyttää sellaisten menojen toteuttamiseen, jolla lisätään tätä tunnettua eurooppalaista lisäarvoa nykyisessä poliittisessa ilmapiirissä. Tämä on hyvin vaikea ennen kaikkea siksi, että populistiset ja nationalistiset liikkeet ovat kasvaneet myös minun kotimaassani Saksassa. Eriytyvä keskustelu EUn tuloista ja menoista ja niin lisäarvoista on vaikea käydä tässä tilanteessa. Ja siksi puhuisin sen puolesta, että rajoittauduttaisiin niihin kysymyksiin, jotka voidaan panna toimeen muuttamatta perussopimuksia ja saman aikaan kuitenkin niiden, että lisättäisiin EUn uskottavuutta. Minusta konkreettisesti tämä olisi mahdollista kolmella alueella. Brexit-kansanäänestyksen myötä ja isompiten mahdollisen euromeisen myötä katoaa niin sanottu brittirabatti, alennus ja siihen liittyvät alennukset, ja tämä lisää avoimuutta ja oikeudenmukaisuutta Euroopan unionin rahoituksessa. Siksi myöskin myöskin mahdollisesti eh, tämä tulisi tapahtua siinä tapauksessa, että Iso-Britannia sattuisi kenties jäämään jäseneksi. Myöskin määräiset eh, eh, alennukset liittyvät tiettyihin maihin, jotka liittyvät, joita on esimerkiksi Alankomailla, Tanskalla, Saksalla, Itävallalla, Ruotsilla, jotka liittyvät siihen, että kun menot ovat kasvaneet ja monta lisää tällainen tyyppisistä alennuksista täytyisi tulevaisuudessa luopua. Ja lopuksi kolmanneksi myöskin äh, se, että mikä mahdollisuus näistä perinteisistä omista varastomasta pitää kansallisen tasolla äh, se, mitä se palauttaa aiemmalle tasolle, mikä lisäisi perinteisten omivarojen osuutta, äh, siis tätä BKTL-osuutta. Ja minun mielestäni pitäisi saada aikaan voimakkaampaa yhtenäisyyttä näkemystä tulevaisuudesta, joka Euroopan unionilla, jotta voitaisiin saada aikaan muutoksia, mutta siellä on minusta nähdyllistä tällä hetkellä, ja tällainen verotuksen ratkaisu ei olisi mahdollinen, mutta jos tällaisen verotusratkaisuun ryhdytään, silloin pitäisi suosia yritysverotusta, koska se olisi etu siinä mielessä, että sitä vain luotaisi uusi tulolähde, vaan se myöskin merkitsisi sitä, että voitaisiin rajoittaa tällaista verotuksesta kilpailua, ja se merkitsee sitä, että se voi tarkoittaa koskemaan yhä mutkikaampaa arvonluontiketjua EUn sisämarkkinoilla. Ei voida vain hylätä erilaisia veroratkaisuja, joita täällä on tänään esitetty, tai vaan sulkea silmiä siltä, että toisaalta me tarvitsemme lisävälineitä, voidaksemme selviytyä haasteista, joiden kanssa olemme tekemisissä. Ja viime kädessä tällaisella yrityksellä verolla voitaisiin ne, jotka suoraan hyötyvät sisämarkkinoista ja tehokkaasta EU-villatalouspolitiikasta, myöskin pistää rahoittamaan tätä politiikkaa. Neuvottelut komission esityksistä, jotka liittyvät vakautettuun y- yhteisöverotuksen perus, veroperustaan, osoittavat sen, että tällainen on järkevää. Sama koskee myöskin transaktioveroa, jota edelleenkin odotetaan. Valitettavasti joudun toteamaan, että minun puolueeni, niin sosiaalidemokraattinen puolue, on jo vuosia kaikilla eri tasolla pyrkinyt saamaan aikaan tällaista veroa, ja vain kymmenen jäsenvaltiota vuoksi se ei voi olla yleisenä tulolähteenä EU-ssa. Ja tässäkin voidaan nähdä, miten paljon jarruttajia tällä salissakin sitsoo, jotka eivät halua kantaa vastuuta siitä, että rahoitus, rahoitusmarkkinat, joiden merkitys yhä enemmän kasvaa, eivät osaltaan ole kuitenkaan kantamassa vastuuta tästä rahoituksesta, mikä minusta on yhteiskuntapoliittisesti skandaali. Sitten se, tarvitseeko EU uusia tulolähteitä? Vastaus on selkeästi kyllä. Mahdollisuudet ovat tunnettuja ja tieteellisestikin niistä on ajoitte keskusteltu, mutta kysymys on poliittisesta tahdosta. Jos tämä tilaisuus tänään osaltaan edistää sitä, että poliittista tahtoa jäsenvaltioissa – jotka monissa yhteyksissä ovat jarruttajia, lisääntyisi, niin olisin erittäin iloinen siitä. Thank you. Uh, thank you very... Kiitoksia kovasti. sitä tässä tiettyihin kysymyksiin ja nyt mennään tosiaan ihan ydinkysymyksiin. Niin, tarvitaanko aitoja omia varoja, uusia omia varoja kenties. Ehkä tarvitsee keskustella myös tästä hiukan, koska tämä on pitkälti teknistä keskustelua, kun puhutaan omista varoista joskus. Tämä saattaa herättää hämmennystä. Sitten kaksi jäsentämme tässä korkean tason ryhmässä ovat nyt vuorossa. Herra Kaafin, olkaa hyvä. Sure. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät kollegat, aloitan siitä, mitä professori Saper juuri sanoi. Meidän täytyy erottaa aidot omat varat ja muut omat varat, koska puhutaan vain omista varoista budjetissa, eikä tarvitse sitten muuta sanoakaan siitä. Asia on kuitenkin niin, että kun EU luotiin, sitä piti rahoittaa omin tuloin, omilla tuloilla. Öö, tietyillä veroilla, tuloilla, jotka syntyivät juuri siitä, että oltiin luotu sisämarkkinat. 80-luvun lopulla, 90-luvun alussa uusi oma varautettiin käytön kansallisten parla- äh, budjettien osuudet. Tämä piti olla täydentävä rahan lähde ja nyt siitä, se onkin 80 prosenttia koko rahoituksesta EU-ssa. Jokainen euro, joka käytetään, niin 80 senttiä tulee kansasta parlamenteista, jotta voidaan näitä politiikkoja toteuttaa käytännössä. Tämä kiistatta synnyttää kansallisella tasolla keskustelua, ja se on ihan oikeinkin. Ja tässä kysymys ei kuulu, et, pitääkö etsiä uusia omia varoja, jotta voidaan lisätä budjettia EU-ssa. Esittäisin tämän asian pikemminkin toisin. Pitäisikö meillä ajatella niin, että EU-budjetin pitää olla että tulisi vähemmän rahoitusta kansalliselta tasolta. Näin kansalliset budjetit voisivat eh, saada vapautuksen näistä maksuista. Sitten toinen myytti, joka pitää tuhota. Tässä ei siirretä fina- verotuksellisia voimia EU-toimielimille. Kun ajatellaan joka ikistä euroa, joka käytetään Euroopan tasolla, niin ainakin jokaisen kohdalla ainakin neljä yksimmäistä päätöstä neuvostossa jos niitä päätöksiä kyllä yksi tai kaksi, silloinkin tarvitaan yksimielisyys. Aina kun käytetään euroja, e- euro, mutta pitää tarkkaan, kun tästä, tästä päättää neljä kertaa. Ensimmäinen kerta ja toinen kerta, kun määritellään monivuotinen rahoituskehys, sitten kolmas kerta sitten, kun hyväksytään vuosittainen talousarvio ja neljäs, neljäs kerta silloin, kun jos mahdollisesti johtuen että menoja oli vähemmän kuin aikaisemmin vuosina. Komissio joutuu maksamaan enemmän laskuja tiettynä vuotena, niin silloinkin tarvitaan vielä uusi päätös. Nämä neljä eri päätöstä, suurin osa niistä tehdään yksimielisesti, ja sama, kaikki päätökset tarvitaan yhtä ainoa käytettyä euroa vastaan. Jos me lisäämme tätä taakkaa ja luomme vähemmän ongelmia kansalliselle parlamentille, se ei tarkoita sitä, että me vähennämme niiden valvontavaltaa suhteessa e- EU-budjettiin. Meidän pitää siis pystyä selventämään tällaiset myytit. Me emme puhu eurooppalaista verosta, me puhumme kansallisista päätöksistä, joilla rahoitetaan EU-budjettia eri tavoin. Ja nämä varat otetaan kansallisista parlamenteista ja äh, kansallisista budjeteista. Ja mitä sitten tapahtuu? suurimmassa osassa EU-jäsenvaltioita menot EU-budjettiin on menot tietenkin kansallisessa budjetissa, mutta kaikki mikä saadaan takaisin, sitä ei lasketakaan enää kansallisella tasolla. Siis ihan laskennallisesti budjetin kannalta teillä on vain menoja, mutta ette laske ollenkaan näitä tuloja. Ja 80 prosenttia budjetista menee takaisin jäsenvaltiotasolle. On täysin väärin sanoa, että tällä budjetilla rahoitetaan EU-toimielimiä. Vain 5 prosenttia EUn budjetista menee hallinnollisiin kysymyksiin muu eurooppalaisen politiikan 20 prosenttia siis palaa jäsenvaltioihin kansallisiin osuuksiin, joista päätetään joka seitsemäs vuosi. Ja tätä ei lasketa mitenkään. Lasketaan vain menot kansallisella tasolla, mutta ei lasketa sitä, mitä kansallisiin kassoihin eu takaisin palaa. Mitä tulee avoimuuteen, tarvitaan omia varoja silloin ei olisi näitä äh, alennuksia ja poikkeuksia, joiden kautta EU-budjettia ei voi mitenkään ymmärtää tällä hetkellä. Minun olisi vaikea selittää ruotsalaisen veronmaksajalle, kuinka paljon hän maksaa EU-budjettiin. Ei mitenkään pysty, voitte uskoa minua, koska on näitä alennuksia ja kun on näitä poikkeuksia. Ja koska EU-budjetista ei keskustella yleisesti ottaen, niin sen takia Tämä johtuu erilaisista kompromisseista, joita on tehty kahdenkeskisessä suhteessa. Joten kun me puhumme omista varoista, niin silloin me puhumme suuremmasta autonomiasta EU-budjetissa, jotta sitä voitaisiin käyttää välineenä, jolla rahoitetaan eurooppalaisia politiikkoja ja painopistealueita, koska nyt kaikki on määritelty tiukasti seitsemäksi vuodesta, mutta nyt vuoden 2013 vuoden jälkeen, kun tämä kausi hyväksyttiin, niin sitten syntyi maahanmuuttokriisi, turvallisuuskysymykset nousivat esiin, ongelmat, meidän piti pystyä synnyttämään kasvua ja työpaikkoja, eikä rahaa ole. Miksi? Koska suurin osa on jo jaettu kansallisiin osuuksiin ja rahat menee niihin asioihin, joista päätettiin vuonna 13, joten mitään joustovaraa ei ole. Eihän tämä ole budjetin hyvää täytäntöönpanoa ja käyttöä. Joten esitän tämän argumentin kyllä kaikille kansalaisille, joita tämä kiinnostaa. Ja tarvitaan siis todellakin avoimuutta sen suhteen, kuinka paljon he maksavat, mitä he saavat budjetista taas takaisin. Me voimme puhua monista mahdollisista kandidaateista, ajatellen uusia omia varoja. Enkä usko, että tästä mitään kummempaa keskustelua syntyä. Tärkeää tässä ovat nämä periaatteet Onko tämä yritysvero vai finanssivero, vero, finanssitransaktiovero vai joku epäsuora hiiliverotusmalli? tai kolmansista maista kannetaan maksuja, jos ne eivät noudata ilmastolainsäädäntöä ja niin edelleen. Voi olla monenlaisia kiinnityksiä, joita voidaan hyvinkin perustella. Tärkeää kuitenkin on nähdä, että me tarvitsemme suurempaa seurattavuutta, joustavuutta, pitää pitää kontrollissa kansalliset hallitukset ja parlamentit voidaan olla varmoja, miten tämä sujuu, mutta samanaikaisesti pitää äh, verottaa tätä lisäarvoa, jota EUsta syntyy, sisämarkkinat, kaikki erut, joita sitä syntyy. Ja vielä lopuksi meidän pitää päästä eroon näistä budjetin nettojäännöksistä, mitä siis saadaan takaisin äh, EU-budjetista. Minä muistan, kun puhuttiin tästä tämänhetkisestä monivuotisesta rahoituskehyksestä, saatiin tietoja Puolan hallitukselta, että jokaista euroa vastaan, joka investoidaan öö, moottoriteihin Puolassa, niin 20 prosenttia menee seura netto maksajamaihin. Puola saa tiet, rahat palaavat nettimaksajille, kaikki ovat tyytyväisiä, mutta tämä ei mitenkään liity kyllä näihin nettojäännöksiin. Jäämiin. Uh, I think it, it was a... Kiitoksia kovasti Tämä selvensi hyvinkin tätä aikaisempaa puheenvuoroa vielä, tai täydensi sitä. Nyt sitten Giver Hofstad vuorossa. Hän voi kertoa näkemyksensä aiheesta. Tarvitsemmeko omia uusia varoja? No, niin missä kaltainen näkemys kuin mitä herra Kalfinilla – Tämä liittyy myös siihen, mitä herra Possana. Me ehdotan, että herra Possista välittömästi tehdään myös korkean tason työryhmän jäsen, koska minusta hän erittäin hyvin veti yhteen sen, miten me korkean tason työryhmässä näemme tämän ongelman. Aina hyvin selkeä sanoa. On hyvä, että täällä salissa – Salin nimi on de Gasperi, se on tietysti Euroopan kansanpuolueen sali, minusta on ehkä hiukan outoa tavallaan olla tässä salissa, täl, tässä korkean tason työryhmässä, mutta täällä on, hän on yksi perustajaisista, mitä perusteiset tekivät. He ensin loivat hiili- ja teräsyhteisön, sitten loivat 1952, 1953 ja 1954 ensimmäisen perustuslain Brentano oli perustaja, isä, se oli tämä perustuslaki, joka se sattumoisin kaatuu 54 Ranskan valtio kansalliskokouksessa. Mitä ovat sitten Rooman sopimus, josta syntyisit sitten tulolähteet, 60-vuotispäivä. Ensimmäinen perustuslaki, Rooman perustus, Rooman sopimus, ne olivat, niissä oli oitoa oikein omia tuleja Eurooppaan tuotujen tuotteiden verotus, ulkolaisten maataloustuotteiden verottaminen, ne oli, ja sitten myöhemmin arvonlisävero, ja valitettavasti tilastopohjalta eikä todellisesta reaalipohjalta. katkauksessa tapauksessa hiiliteräsyhteisön perustuslain ja Rooman eh, sopimuksen mukaan 57 se oli normaalia tuloa. Se on niin kuin missä tahansa kansassa parlament, mikään kansallinen parlamentti ei hyväksy sitä, että sillä olisi mitään sanottavaa tuloihin, vaan täällä Euroopan parlamentissa me työskentelemme tällä tavoin. Miksi? Siksi, että sen sijaan, että tällä välin olisi edelleen käytetty näitä omia resursseja, alv tai jotakin uusia, me olemme saaneet tämän Britannian äh, alennuksen ja alennuksen vuoksi meidän piti löytää muuta rahoitusta. Me joudumme muuttamaan muut omat rahoitukset oman rahoituksen BKTL-pohjaiseksi, joka ei, ole aitoa rahoitusta, vaan tukea, jota e-, jäsenvaltiot antavat Euroopan yli, jossa Euroopan parlamentti ei sanansa sanottavan eikä kansalaisilla. Ja sitten hallitukset, eivät kansalliset parlamentit, hallitukset siis. Minä olin yhdeksän vuotta Belgian pääministeri. Ei minulla ollut koskaan suuria ongelmia – tästä BKTL-maksusta, pohjoisesta maksusta, kaikki kysyivät vain sitä, että voisiko se olla mahdollisimman alhainen. Se oli ainoa kysymys, joka esitettiin, ja voisiko lopun vuodessa mahdollisimman suuri osa käyttämättömästä BKTL-maksusta palata takaisin meidän budjettiimme. Se oli ainoa kysymys, joka esitettiin. Ei koskaan mitään todellista valvontaa kansallisissa parlamenteissa, jotta olisi valvottu, että tämä nyt on se meidän maksuosuutemme Eurooppaan ei sitä käsitellä kanssa parlamenteissa, ei ole koskaan enneisyydessä ole käsitelty. Se on automaattinen, spontaaninen, spontaani tulos, seuraus tästä brittialennuksesta. Ja nyt kun meidän täytyy hyväksyä se, että sen on, tullut, on lisäksi sanottu poikkeuksia, kohesiomaille on sanottu, että ei tarvitse välttämättä täyttää kaikkia sääntöjä että saa rahoja eri rahastoista. Ja toto, kokonaisuudessaan monivuotinen rahoituskehys, joka Euroopan unionilla on, on täysin käsittämätön tilkkutäkki 53 poikkeuksesta, jotta saadaan sopimus 28 valtion kesken. Että tarvitaan lähes kaksi, su- suurin piirtein kaksi poikkeusta jonkun valtion osalta tulopuolella. Niitä oli aikoinaan 42, kun Tony Blair teki tämän monitorahoituskeksin, hän sanoi, että ei ikinä enää. Hänkin sanoi silloin, että täytyy luoda selvyyttä ja avoimuutta ja suora yhteys omien varojen osalta. Ja nyt meillä on sitten 53 ja ne varmasti kehitetään 60 ensi kerralla, kun teemme monimuotoisen rahoituskehyksen. Ja tämä on nyt se, mitä pitäisi tehdä, mikä pitäisi lopettaa tämä järjetön peli, me emme enää puhu mistään unionin intresseistä. Me puhumme siitä, miten saadaan joku, miten ostetaan joku joltakulta hyväksyntä monille rahoituskehyksille, miten se ostetaan Britannian Saksalta puolelta. Näin tämä toimii. tämä ää, äh, on muuttunut ö, täysin käsittämättömäksi. Se ei ole mitään yhteyttä kansalaisiin. Sitä ei käytännössä valvota. Tätä tulopuolta ei valvota. Sitä emme valvo me, ettekä valvo te todellisuudessa. Siitä tulee sellainen järjestelmä, joka on kuin järjestelmä, jolla rahoitetaan yhdistyneitä kansakuntia. Siinä jäsenvaltiot vain maksavat tähän yhteiseen työhön. 80 prosenttia palaa takaisin jäsenvaltioihin, 6 prosenttia budjetista käytetään instituutioiden toimintaan, virkamiehiin, komissiossa ja niin edelleen. Ja vain 13-14 prosenttia, 0,4 prosenttia Euroopan unionin BKTstä käytetään Euroopan rakentamiseen. Niin, miten me jatkamme täällä? En me pysty selittämään tätä enää kansalaisille. Kansalaiset ovat tulossa yhä kriittisemmiksi, eikä ole riittävästi valvontaa kansallisissa parlamenteissa sille tuelle, jota jäsenvaltiot anta, maksavat. Meidän pitäisi parata siihen, mitä perustajat sanovat, että pitää olla omia varoja. On riittävästi haasteita, riittäviä mahdollisuuksia se voi olla ALV, ei tilastopohjalta, vaan reaalipohjalta. Se voi olla jokin niistä muista ehdotuksista, jotka ovat paperilla. Se voi olla transaktiovero, se voi olla konsolidoitu veropohja, yhtiöveropohja, niin että joka päivä komission mm, jäsen ei joudu puuttumaan veropolitiikkaan tai käyttämään valtion apusääntöjä – valtionapukysymyksissä. Tämä on siis syy siihen, miksi parlamentissa puhutaan siitä, että kansallisten parlamenttien kanssa yhdessä ensi kerralla moniusrahoituskeskuksessa pitäisiin pitemmälle. Tämä on teidän etujen mukaista, teidän mahdollisuus valvasta, miten teidän hallituksenne maksavat ja, ja meillä olisi mm, mahdollisuus sanoa jotakin, ja tämä mahdollisuus luoda sellainen budjetti, eh, kapasiteetti, jota eurovyöhykettä on nyt tai ei koskaan. Kun tämä hallinnus katoaa, käsittääkseni, siinä vaiheessa kun artikka 50 mukaiset neuvottelut käynnistyvät, se on asia, mahdollisuus pohtia tätä, koska ongelman syy, olemassa vain ongelman syy, joka aiheutti tämän BKTL, maksuosuuden, se katoaa ja silloin saadaan taas budjetti toimimaan. Se voidaan tehdä yhdessä teidän kanssanne. Yeah, it's like Elvis now or never. Nyt tai ei koskaan. Thank you, uh, thank you very much. Kiitoksia herra Verhofstadt tästä intohimoisesta vetomuksesta muutoksen puolesta ja siitä, että selitetti, selititte, miksi tarvitsemme muutosta ja miksi juuri nyt on oikea aika yrittää toteuttaa muutosta ja miten järjestelmä on kehittynyt. Mm, ja muuttunut tavallaan epärationaaliseksi ja mahdottomaksi ymmärtää kansallisen kannalta katsottuna. Nyt sitten vuorossa kansallisten parlamenttien jäsenet ensin. Ensimmäinen kysymys tai puheenvuoro Unkarin parlamentista herra Firten. Kiitos puheenjohtaja. Minun mielestäni unionin budjetin kehittämissä liittyvä rooli ja se, miten se täydentää eh, kansallisia, kansallisia budjetteja on asioita voidaan edelleenkin tukea. Minusta monissa rahoituskehyksissä nyt jo ovat olemassa ne välineet, joilla voidaan tehokkaan soveltamisen ohella voidaan käsitellä myöskin ongelmia, jotka ovat arva, ennalta arvaamattomia. Se, että löytää ratkaisuja, jotka vahvi, lisäävät nykyistä suurempaa joustavuutta, jotka voivat olla ristiriidassa strategisten tavoitteiden kanssa, niin kuin sosiaalisten ja taloudellisen kohesion kanssa. Tarvitaan sellaisia omia varoja Euroopan unionissa, jotka vastaavat Montin raportissa esitettyjä kriteerejä, yksinkertaisuutta, avoimuutta, eh, tehokkuutta riittävyyttä ja vakautta. Unkari tukee perinteisten omien varojen säilyttämistä ja tukisimme myöskin sitä, että nykyinen ALV-pohjainen omat varojärjestelmä katoaisi. Me olemme sitä mieltä, että uuden veropohjaisen omien varojen ratkaisun käyttöönotto olisi mahdollista vain sen tapauksessa, että se vain vaikuttaisi mahdollisimman vähän, vaikuttaisi jäsenvaltioiden verotukselliseen itsemääräämisoikeuteen. On myöskin tärkeää, että jaetaan työkenttää parlamentin ja komission ja neuvoston välillä niin, että ja mm, kun tässä on olemassa olevat asianmukaiset räkäisyt ja meidän mielestämme järjestelmä nykyisin toimii asianmukaisesti, se, että voitaisiin reagoida ennalta arvaamattomiin toimiin on tarpeellista todellakin varmistaa se, että budjetti on joustava ja sikäli eh, kun se ei onnistu, silloin kun se ei tapahdu olemassa sovittujen prioriteettien vasta, vastaisesti tapahdu niiden kustannuksella, eh, unionin täytyy käyttää niitä, eh, käyttää käytössä ne varat, jotka ovat olemassa, jotka, jotka tarvitaan erilaisten päätettyjen poliittisten prioriteettien toteuttamiseen. Ja kuitenkaan niin ei tule olla suhteettoman rasittavia ajatellen kansallisia budjetteja. Uh, next is Herr... Sitten Itävallan parlamentissa herra Osman. Uh, ja, ich bin ganz auf... Olen täysin teidän puolellanne, herra Verhofstadt, silloin kun te sanotte, että me nyt tarvitsemme keskustelua omivarojen uudistamisesta. Nimittäin nykyinen omivarojen järjestelmä on sellainen, että siinä on puutteita, jotka neuvotteluissa viimeisistä monivuotisesta rahoituksesta kävivät hyvin selväksi. Kysymys pelkästään monimuotoisuudesta, vaan siitä, että puuttuu avoimuutta, vaan siitä, jotta on tarvetta keskustelulle siitä, mitä alennus tai mikä, minkälainen asianmukainen varojen palautuminen kansanbudjettiin tapahtuu, ja tämä on johtanut tulokseen, joka ei ole optimaalinen. Ajattelen nykyistä rahoitusjärjestelmää, meillä ei enää varaa siihen, ja minusta meidän ei tulisi tässä nyt kierrellä kuumaa puuroa, vaan meidän pitäisi keskustella siitä, mitkä voisivat olla ehdokkaita uusiksi EU-veroiksi. Ja yksi asia, mikä voisi olla hyvä, että puhuttaisiin kestävyyskriteereistä kaikissa ulottuvuuksissaan taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti. Tämä on sellaisia asioita, joissa todellakaan ei pidä kierrellä tätä koko asiaa. Pitäisi puhua todellakin CO2 vero tai CO2-pohjaista lentoveroa. Pariisin päätösten mukaisesti meidän täytyy ottaa kantaa näihin ohjelmiin, ratkaista niitä ennen kaikkea silloin, kun EU haluaa olla ilmastonmuutoksen torjunnan eturintamassa. Silloin ei riitä se, että, että sanotaan, että tarvitaan uudistus. Meidän pitää konkreettisesti keskustella konkreettisista veroista. Mitä tulee sitten tähän verotukselliseen oikeudenmukaisuuteen, meidän täytyy katsoa, että lisääntyy yhä enemmän epäoikeudenmukaista omaisuuden jakautumista, ja siitä pitää keskustella mahdollisen verotuksen muodossa myöskin. Ja yksi asia, jonka haluan vielä esille, Tarfe Hostar, puhuitte siitä, että ei käy se, että meillä tarvitaan kilpailukyky, komission jäsentä, joka puuttuu veropolitiikkaan, ei olisi korkea aika eu sä yksimielisyyteen siitä, että harmonisoitaisiin yhteisöverotusta niin, että olisi olemassa vähimmäisveroasteet. Ja olen yhtä mieltä herra Poussin kanssa, joka sanoi, että tämä ei ole kaikki yksinkertaista ja että nämä asiat on hyvin pitkälti käsitelty myöskin kirjallisuudessa. Ja se, mitä puuttuu, on poliittinen tahto, ja se on se, mitä pitäisi nyt sitten käsitellä. No, uh, member of the European... Seuraavaksi Euroopan parlamentin jäsen Rova Ajala. <coughs> Muchas gracias, presidente. Kiitos paljon puheenjohtaja. Minä halusin vähän lisätä tähän epänormaaliin tilanteeseen budjetin nykytilanteen, koska tilintarkastustuomioistuin Euroopassa meille sanoo aika usein, että yksi virheistä, vakavista virheistä, joita teemme, on se, että me luomme itsellemme kunnianhimoiset tavoitteet, mutta, mutta budjetti siihen on riittämätön. Tämä on nyt todettu jo tilintarkastustuomioistuimen toimesta virheenä. Ja mitä, oletteko te sitä mieltä, että tavoitteet ovat, niiden pitäisi olla liian, niiden pitäisi olla vähän kunnianhimoisempia, vai pitääkö kasvattaa budjettisummia? Koska tässä ollaan vähän laillisuuden ja laittomuuden rajoilla, jos ajatellaan niitä budjetteja, joita on tehty, ja joskus ne mennyt jopa perussopimusten vastaisiksi. Haluaisin kysyä panelisteilta, kun te tässä olette hahmottelemassa uutta, uusia tavoitteita. Puhutaan talouskriisistä, maahan, muuttoliikkeestä, terrorismin vastaisesta taistelusta. Nyt on tässä haluttu luoda tavoitteita eurooppalaiselle puolustukselle. tilanne on jo vähän epätyypillinen. Ehkä tilintarkastustuomioistuin jälleen kerran muistuttaa meille siitä, että ollaan virheellisessä toiminnassa, onko kyse budjetista ja tavoitteista ja sopivatko ne yhteen. Sen takia meidän täytyisi tietää, mitä me teemme, vähennämmekö me siis tavoitteita, pienennämmekö niitä, mistä me leikkaamme. Tämä olisi äh, yksi näistä kysymyksen asetteluista, tai vähennämmekö me budjettia sillä tavalla, että, että sinne ei jää juurikaan mitään. Kansallisten hallitusten pitäisi omata enemmän mahdollisuuksia äh, toimia suhteessa jo budjettiin. Sitten milloin nämä niin sanotut lahjoittajamaat, niin sanotut lahjoittajamaat, sanoitte, että ne myös nauttivat markkinoiden tarjoamista vapauksista. Milloin voisivat todella myöntää sen, että lahjoittaja ehkä saa myös enemmän kuin mitä antaa, kuin mitä lahjoittaa. Eh, täällä herra Kalfin sanoi, että jos puhutaan 80 prosentista, joka on minimi, mutta kyllä sitten puhutaan siitä, mitä sinne palautuu, ei siitä koskaan puhuta. Ekonomistit vain kvantifioivat, mutta on kyse kaikista hyödyistä, eduista, jos ajatellaan kehotusta, miten rikkaus ja vauraus kasvaa. Jos siis on kyse vielä tästä superaavit toiminnasta ja ei, usein ei, olla edes, mm, ei pystytä edes selittämään tätä kansallisille hallituksille, että lahjoittajille palautuu enemmän rahaa kuin mitä ovat antaneet. Ehkä voisi sanoa, että äh, se, meidän pitää toimia siten, että kansalliset parlamentit vaativat omilta hallituksiltaan totuuden kertomista kansalaisille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Haikovski Puolan parlamentista. Well, Ladies and gentlemen, I've been observing the... Naiset ja herrat, olen seurannut EU budjettia kansallista näkökulmasta silloin, kun olimme Euroopan ulko- unionin ulkopuolella ja sitten täältä sisältä päin ja sitten jälleen kansallisesta kansallisessa Varmasti tarvitsemme uudistuksia, kaikki tietävät sen. Kaikkein tärkeintä on tasapaino ensinnäkin tämänhetkisten tarpeiden ja EU-periaatteiden välillä. Periaatteet, joiden pohjalta EU perustettiin, sehän on solidaarisuus. Se on äärimmäisen tärkeää, että tästä pidetään kiinni, koska muutoin joudumme ongelmiin. Sitten täytyy ottaa huomioon EUn uudet haasteet. Ja tämä tasapaino on todella tärkeä. Jos me onnistu tasapainon löytämisessä, ongelmia syntyy uudistusten kohdalla myös. Jotkut täällä aikaisemmin sanoivat, että meidän nyt lopettaa äh, äh, taistella tätä netto per budjettijäännös äh, vastoa vastaan. Se on tietysti vaikea. Meidän pitää olla tässä varsin varovaisia, koska kansalaiset ovat kovin huolissaan siitä, että toimivaltuuksia siirretään Brysseliin. Ja riippumatta omista näkemyksistä, niin minä itse olin EPPssä koordinaattorina perussopimusvaliokunnassa tiedä, mistä puhun, mutta näin vain on. Ja nyt sitten kolme tärkeintä periaatetta mielestäni jotka pitää saavuttaa uudistuksella. Tarvitsemme vakuuttavan kertomuksen, pitää toimia oikeudenmukaisesti ja pitää toimia yksinkertaisesti. Mitä tarkoitan tällaisella vakuuttavalla puheella tai narratiivilla? Ensinnäkin, kun puhuin tasa-arvosta, sen välillä, että tartutaan uusiin haasteisiin ja myös vähennetään eri... Tas, mm, erilaisuutta EU-ssa. Ja se, mitä herra Kalfinson oli myös tärkeää. Ei ole mitään ettei synny mitään uus, uusia toimivaltasiirtoja kohti EUta ja pyytämään muuttamaan taakkaa kansallisesta äh, budjetista pois niin, että tämä on tällainen mm, voittajaskenaario. Oikeudenmukaisuus on yksi kaikkein tärkeimmistä periaatteista uudistuksessa, jos haluamme tässä onnistua, koska jos ei, niin silloin vaan palataan tähän kiistelyyn, näihin vanhoihin tappeluihin, jotka niin hyvin tunnemme viimeisen 20 vuoden ajalta. Reiluus tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi lähentää mahdollisimman pahoin paljon BKTL-suhteellisuutta äh, ilman, että ei synny valtava, ta- valtava ja eri jäsenvaltioiden välillä. Jos esimerkiksi aletaan ottaa käyttöön hiiliverotyyppisiä maksuja, silloin syntyy varmasti kiistoja. Joten reiluus, oikeudenmukaisuus johtavana periaatteena uudistuksessa on tärkeä. Sitten vielä yksinkertaisuus. Yksinkertainen tarkoittaa sitä, rakitetaan äh, tarvitaan pakettisopimus, mutta emme voi äh, emme halua mitään itseään korjaavaa mekanismia, joka on todella monimutkainen, se ei auta. Meidän pitää pystyä kuuntelemaan kansalaisia, pitää pystyä selittämään asiat heille vakuuttavalla tavalla ja toimia oikeudenmukaisella selkeällä tavalla. Kiitoksia. The uh, Swedish uh, Parliament. Uwe. Tack så mycket. Eh, Kiitos. Minä oli lyhyt kysymys koko paneelille. Ja miten paneeli näkee tämän verojoustavuuden. Miten paljon kasvuun vaikuttaa lisääntyvä kasvava verotus? On puhuttu tästä transaktioverosta ja on laskelmien mukaan tällaisen verotuksen käyttöönotto ei mitenkään välttämättä lisää tuloja, vaan lisää tuloja, lisää sellaista, sellaisia varoja, jotka menevät tässä verotuksen ohitse. Uh, Kiitoksia tästä lyhyestä, selkeästä kysymyksestä kaikille panelisteille. Nyt sitten jälleen vuorossa Euroopan parlamentin jäsen, edustaja Maragall. Espanjalainen jäsen. Sí, gracias, eh, presidente. Querría empezar por expresar mi acuerdo. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluaisin kiittää herroja Kalfin ja Verhofstadt. Kuuntelin heitä hyvin mutta meidän täytyy muistaa, mikä on se alkuperäinen kriteeri näille omille, risor, omille varoille. Lumen. Mutta jos puhutaan jos volyymista ja mikä on lopullinen tarkoitusperä, jos mihin me tarvitsemme omia varoja, mitä varten? Te varmasti olitte läsnä viime päivien keskusteluissa, kun puhuttiin vuoden 2017 budjetista. Silloin te varmasti muistatte, mikä oli komission alkuperäinen esitys. Vaikka oli pakko pysyä monivuotisen rahoituskehyksen puitteissa, niin kuitenkin siinä on oma logiikkansa ja siinä on myös prioriteettien selvä valiko- valikoituvuus, mutta sen takia, senpä, mutta Euroopan parlamentti halusi parantaa ja kommentoida sitä, mutta kun sitten tulee ehdotus neuvostoon pöydälle, niin silloin tämä logiikka katoaa. Ja siellä katoaa kaikki laadukkuus ja siitä tulee pelkkää sisäistä politiikkaa, eikä ajatella enää eurooppalaisia intressejä, vaan ajatellaan kansallisia intressejä. Ja sitten katoaa kokonaan kartalta näkemys, mikä on Euroopan unionin budjetti. Sen takia ehkä olisi selkeä, hyvä tehdä joitakin kysymyksiä. Ensinnäkin, mikä prosenttiluku pitäisi olla BKTllä, millä voidaan hallinnoida EUta? Me olemme alle yhden prosentin. Pitäisikö meidän päästä kahteen tai kahteen puoleen tai jopa suurempaan prosenttilukuun? Mikä tässä nyt olisi hyvä? Olisitteko te samaa mieltä siitä, että on meidän täytyy analysoida. Meillä on, mä, meillä on tarve saada eurooppalaisia politiikkoja Esimerkiksi nämä uudet omat varat voisivat olla perustana sille, että voin pystytään selviytymään eurooppalaisesta velkautumistilanteesta. Silloin meillä voisi olla kunnonhimoinen, puhtaasti eurooppalainen investointiohjelma. Me mehän olemme puhuneet täällä jo muuttoliikkeestä ja myös energiapolitiikasta. Olisiko mahdollista identifioida tämä yhteinen hyvä, miten se voitaisiin liittää suoraan EU-politiikkaan yhteiskunnallista ja yhteiskunnallista yhteiskunnallisen takuuntopolitiikkaan ja yhteiseen sosiaalipolitiikkaan. Statement question from Miss... Kiitoksia. Seuraavaksi Portugalin parlamentin jäsen Rova Madeira. Ähm. Kiitoksia puheenjohtaja haluaisin lähteä liikkeelle seuraavasta periaatteesta. Nimittäin EU-talousarvion pitää olla EUn koko pohjalla ja rahoituksessa pitää toteuttaa samaa filosofiaa. Siksi, tästä, siksi puhutaan solidaarisuudesta, kollegamme Rova Ajala Sender viittasi siihen. Ja kun puhutaan solidaisuuden tavoitteesta, puhutaan monivuotisesta rahoituskehyksestä vai puhutaanko kenties maksuosuuksista suhteessa BKT. Me, meillä on tavoitteita, joihin haluamme päästä, mutta kun puhutaan liikkuvuudesta, ja tämä on yksi tärkeä viesti EU:ssa, kyky, joka kansalaisilla on, samoin markkinoilla, yrityksillä toimia, puhutaan myös viestinnästä, ehdottomasta viestinnästä. Missä määrin tämä kaikki pystyy vahvistamaan Euroopan kansalaisuutta, mutta EU-budjetti ei heijastele tätä. EU-talousarvion pitää jatkossa käyttää tällaista viitekehystä ta- per- lopullisena tavoitteena. Ja eikä pidä puhua pelkästään tulojen äh, epätasoisuudesta. Alue Tarvitaan siis solidaarisuutta, joka on kaiken pohjalla EU:ssa. Liikkuvuuden tilaa tarkoittaa myös sitä, että saadaan tietoa vapaasti käyttäen, voidaan käyttää tietoteknologiaa hyväksi. Esimerkiksi kun puhutaan liikenteestä tai tietoteknologiasta, tietotekniikasta tai kun nämä sektorit yhdistyvät, niin tämä on kaikki hyvä merkki. Meidän Tätä kautta voidaan vahvistaa EU- ja Euroopan unionin kansalaisuutta, ja tämä vaikuttaa myös tulopuoleen. Ainakin sillä pitäisi olla vaikutuksia budjettiin tätä kautta. Me emme voi jäädä yhden prosentin panttivangiksi. Meillä on tiettyjä tavoitteita, me tarvitsemme välineitä, että tavoitteisiin päästään. Kiitos. Kiitoksia. Seuraava puhuja. Ranskan kansalliskokouksesta. Olkaa hyvä. No, kuuluuko nyt? Hyvä, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Tämä on varsin mielenkiintoisen keskustelu. Eurooppa elää vielä keskellä suurta kriisiä. Terrorismiongelma voi myöskin jatkoa vielä usean vuoden ajan eikä kukaan mikään maa ole siltä suojassa. Meillä on maahanmuuttolinke, turvallisuusongelma, miten me takaamme puolustuksen. Kaikki nämä vaativat eurooppalaista vastausta ongelmiin, joita näemme edessämme. Ja jos jokainen valtio haluaa ratkaista ne itsekseen, niin silloin me todella voimme todeta, että Euroopan historia on loppu loppunut. Mutta kyllä tämä, jotta tämä kaikki ymmärretään, niin meillä pitää olla yksinkertainen avoin ratkaisu ja se pitäisi myös omata tiettyä lisäarvoa Euroopalle. Minä olen aina puoltanut sitä, että meillä olisi yritysvero. Esimerkiksi yritysvero on erittäin hyvä asia, koska silloin me pystymme määrittelemään ja meillä olisi yhteinen verotuspohja kaikille eurooppalaisille maille, jota meillä ei tällä hetkellä ole. Se on tietysti kallis järjestelmä, se on kallista eurooppalaisille pk-yrityksille joilla on velvoitteena tuntea ja omata kaikkien eurooppalaisten maiden kirjanpitojärjestelmät, mutta tämä toisaalta takaa suuryrityksille mahdollisuudet. Jotkut maat ovat suhtautuneet sen takia tähän varautukselliset, eli suuryritykset voivat piilottaa yhden osan tuloistaan ja joskus jopa mm, harjoittaa todellista veronkiertoa, että sitä vastaan meidän pitää pystyä taistelemaan. Tämä mm, veropohjan harmonisointi antaisi meille mahdollisuuden luoda yksinkertainen vero ja, se, ja vielä lisäksi, sen lisäksi se vahvistaisi solidaarisuutta, koska ne maat, joissa on eriten yrityksiä ja eniten taloutta, osallistuisivat ehkä enemmänkin tähän yhteiseen yritysveropohjajärjestelmään. Any from the Italian... Kiitoksia Italiasta, herra Metsiani. Italian edustajan huoneesta. Questa interessante discussione non dovrebbe... Kiitos mielestäni. Tämä on mielenkiintoinen keskustelu, mutta tässä keskustelussa missä kuitenkaan unohtaa, jos puhumme julkisesta rahoituksesta, niin vakava kysymys ei liity sillä varsinaisesti vain EUn unio- budjettiin, koska on todella osoittanut, että se on onnistunut kohesio- ja maatalouspolitiikassa, mutta meillä puuttuu koordinaatiota, tai sitten se on huonoa ainakin kansallisella tasolla. Me ei tässä nyt ole kyse siitä, että lähdetään Euroopan budjetin reformiin toisaalta. Jos me haluamme, että EU kykenisi reagoimaan uusiin kysymyksiin, joita kansalaiset sille esittävät, totta kai uudistus on välttämätön. Se pitää tehdä tulopuolella, koska nykyinen mekanismi ei ole ollut mitenkään rakentava ja toimiva. Mekanismia pitää ta- uudelleen tarkistaa syvällisesti Täällä on otettu edes esille se, kuinka on 53 poikkeusta, koko, kun mennään koko ajan alaspäin, että meillä on niin sanottuja häviäjiä ja voittajia, mutta jos me haluamme antaa EUlle riittävästi niin sanottuja omia varoja, meillä pitää olla yksinkertainen järjestelmä, joka tuntuvasti liitetään yhteisiin politiikkoihin sekä myös Euroopan parlamentin että jo kansallisten parlamenttien toimesta. Mitä tämä korkean tason työryhmä on saanut aikaiseksi. Julkinen asiakirja eh, heinäkuussa antaa hyviä indikaatioita. Ne ovat varsin mielenkiintoisia ja minä puhun asiakirjasta, anteeksi kesäkuun asiakirjasta. Siinä on neljä ehdotusta, jotka on, tuovat esille kuitenkin poliittisesti ja teknisesti joitakin vaikeuksia, eivätkä ne kaikki ole ehkä ihan yhtä hyviä tai osuvia. Minä olen aika pitkälle samaa mieltä tekstin laatioiden kanssa, mutta nämä ehdotukset, jotka koskettavat nimenomaan hiilivero ja yritysvero ovat varsin mielenkiintoisia. Ne voitaisiin varmasti kytkeä kiinteämmin EUn toimintaan ja ehkä voitaisiin myös tarkastella tätä vähän käytännönläheisemmin. Se on hyödyllistä tämä viimeinen kohta. Pitäisi olla öö, velvoitteet, nämä anteeksi eurobondit, joita mm, Project Bond il piano Juncker hankevelka, hanke, joukkohankevelkakirja, ne ovat tärkeitä. Junckerin avulla meidän pitäisi työllistyä luomaan rahastoja. Meillä on tällä hetkellä hyvin vaatimattomia rahastoja. Meidän pitää jatkaa näitä politiikkaa, jota on jo luotu. Ehkä voitaisiin ajatella yhteistä eurooppalaista rahoitusta, selkeää tavoitetta, joka, yl, jotka kansalaisetkin myös ymmärtäisivät. Speaker is Mr. Mota. Seuraavaksi herra Motasoas. Portugalin kansalliskokouksesta. Kiitän kaikkia, jotka osallistuvat tähän keskusteluun. Tämä on hyvin mielenkiintoista. Me tarvitsemme vastauksia, ei pitäisi olla pelkästään kysymyksiä. Ei, ei pitäisi kyseenalaistaa perusperiaatteita, vapaata liikkuvuutta, solidarisuutta, hyvinvoinnin aluetta, rauhaa, investointeja. Mutta me tarvitsemme uusia ratkaisuja ja niihin täytyy nyt keskittyä siellä edessä on monia vaikeuksia. Meillä on maahanmuuttokriisi, meillä on humanitaarinen kriisi ja nyt se on sitten myöskin insultaalinen kriisi. On vaikeuksia, jotka liittyvät Brexitiin, myöskin maatalous, äh, tuen jakaminen. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä, jotka pohdittavat monia Euroopan unionin kansalaisia, Ajattelen myöskin maita, joilla on vaikeuksia, ajatellen vaikeuksia, jotka liittyvät siihen, miten saadaan aikaan pankkiunioni. Ja myös kysymys, joka liittyy pankkien velkaantumista ja pankkien pelastamista, ne ovat kysymys, mitä pitää miettiä. Tämä on uusia ratkaisuja, mutta niitä ei voida lyödä lukkoon jokaisessa yhdessä maassa. Ne pitää tehdä Euroopan tasolla ja minusta tällä tasolla esimerkiksi transaktiovero, se milloin voidaan verottaa transaktioita ja saadaan uusi tulos Euroopan unionille ja Portugalihan kuuluu niin 11 maahan, jotka odottavat yhteistyötä jotta löytäisi asianmukainen ratkaisu yhdessä Saksan ja Belgian kanssa. Ja siksi edessä on haaste, sillä jos meidän ei onnistu tehokkaasti todella arvioida todellisia vaikutuksia talouden rahoittamiseen ja mahdollisia vaikutuksia kasvuun tai, tai taloudelliseen kykyymme tai kilpailukykyymme No, tuon selvityksessä pitää tehdä asiasta, mutta kuitenkin pitää huolehtia siitä, ettei kyseenalaista Euroopan unionin perusperiaatteita. Next speaker. Kiitoksia. Sitten edustaja Karielo Italian parlamentista. Siin. Kiitos paljon. Haluaisin kertoa teille ajatuksistani ja ehdotusta keskusteluksi, joka tuli esille viimeisessä parlamentin välisessä konferenssissa minä itse osallistuin siihen tämän vuoden alussa, on kyse siitä, miten me voisimme pohtia EU-budjettikapasiteettia. Se, voisi, se kapasiteetti voisi osoittaa, että investoinnit ovat hyödyllisiä, joita useat jäsenvaltiot toteuttavat, ja se myös vaikuttaa jo e budjettiin. Tämän, tässä mainitussa konferenssissa tämän vuoden alussa puhuttiin työryhmästä, joka ja työskenteli sen eteen, miten voidaan määritellä tämä parametri. Laadittiin myös analyysi, jonka myötä pystyttiin paremmin hahmottamaan todellinen lisäarvo kaikelle eurolle, jonka jokaiselle eurolle, jonka jokainen jäsenvaltio kantaa Euroopan unionin yhteiseen budjettiin. Jos te haluatte jonkun vertailun, mikä on euro, joka on sisällytetty EUn budjettiin ja mikä on se lisäarvo, etu siinä on tämän euron antama lisäarvo alkuperäiselle lahjoittajäsenmaalle. Niin, kun puhutaan niistä menoista, joita sitten koituu tälle kyseiselle lahjoittaja, euron antajalle lahjoittajamaalle. Tämä pohdinta antaa myös mahdollisuuden ymmärtää asiaan myös kansalaisten toimesta, kansalaisten taholla, mitä EU tarkoittaa, mitkä ovat sen ulottuvuudet, mitä tarkoittaa budjetin jakaminen, koska Euroopan kansalainen on nyt sellaisen vaikutelman vallassa tänä päivänä, että jos asuu tämänkaltaisessa EUn unionissa, ei se, niin ei se itsessään synnytä mitään lisäarvoa ja onko mitään hyötyä elää tässä EUssa. Ei ole mitään hyötyä siitä, että meillä on jotkut omat varat, jos ajattelemme EUn omia menoja. Katso pitää suunnata tulevaisuuteen. Mihin, huo, miten voimme korjata tämän euroskeptisyyden, jos ajatellaan, että mitään hyviä tuloksia oli saatu aikaan. Mikä on tämä euroseptinen hahmotus? Miten kansalaiset näkevät Euroopan? Meidän pitäisi pystyä kääntämään tämä tendenssi. Again from the... Herra Manka, jälleen kerran Euroopan parlamentista, Slovakia edustava jäsen. Kiitos. Minun täytyy myöntää, että tässä Tapaamiset siis tänään ei todellakaan pitkästy. Kaikki puheenvuorot ovat mielenkiintoisia. Hyvät ystävät kansallisista parlamenteista, kaksi esimerkkiä minulta. Ensinnäkin vuonna 2014 Euroopan unioni kokonaisuudessaan oli tilanteessa, jossa oli 25 miljoonaa euroa laskua, joita oli maksettu. Monet yritykset, tutkijat jäävät vaille rahaa. Ja kun yhtäkkiä sitten syntyy 4-5 miljardin euron ylijäämiä esimerkiksi tullituloissa, silloin jäsenvaltiot hyökkäsivät 4-5 miljardin kimppuun. Heitä ei kiinnostanut lainkaan se, että meillä oli velkoja, että oli monia hankkeita, jotka edelleen oli rahoitettava, pantava toimeen. He kävivät tuon rahan kimppuun, eivätkä päässeet yksimielisyyteen siitä, kuka rahat saisi. Samana vuonna tapahtui 40 neuvottelua neuvoston parlamentin ja komission välillä siksi, että ei päästy yksimielisyyteen. Ei tämä voi jatkua tällä tavalla. Minä olen yhtä mieltä herra Kalfinin kanssa siitä, että budjettiin tarvitaan lisää autonomiaa. Aikoinaan me olimme yhdessä erässä panelissa ja keskustelimme herran Montin kanssa. Minua kiinnostaa todellisen kulutuksen verottaminen – ja siitä syntyneiden päätösten pohjalta, koska monet, päästöjen osalta, koska monilla, monissa maissa tuotanto edelleenkin on hyvin epäekologista ja eurooppalaiset tuottajat joutuvat tuottamaan kolmansissa maissa ja irtisanomaan henkilökuntaa. Niin kuin sanottu, tämä kaikki voitaisiin sitoa päästöihin – se voisi edistää työllisyyttä ja se voisi olla yksi väline, jolla Pariisin ympäristökonferenssi olisi esimerkkinä. Ja minä toivon, että tähän päästään. Kiitoksia. Edustaja Mano Portugalin kansalliskokouksesta. Signor President, eh, Kiitos paljon Arvoisa puheenjohtaja, minä haluaisin onnitella korkean tason ryhmää, kun se on työstänyt tätä asiaa EUn omista varoista. Eh, Tulokset ensimmäisestä arvioinnista ja, ja miten siihen on otettu mukaan eri täydentäviä tekijää. Kyllä sieltä voi hahmottaa jo muutamia aspekteja. Pikkuhiljaa EUn eurooppalainen rahoitusjärjestelmä on kokenut uudistuksia ja sitä mukaan kun jotkut on todettu jotakin riittämättömiä lähteitä, silloin on ryhdytty korjaustoimenpiteisiin joidenkin jäsenvaltioiden toimesta. Eli EUn budjetti on yhä enemmän riippuvainen kansallisista budjetteista, ja jos siellä vielä indeksoidaan BKT. Tämä synnyttää hyvin paljon lisäkysymyksiä pysähtyykö tilanne kokonaan, koska on vähän vaikeata luoda lisää arvoa ja ratkaista myöskin kaikki yhteiskunnalliset ja ympäristölliset ympäristöpoliittiset ongelmat. Pitäisikö tässä nyt, te kysytte tässä, että mitkä ovat ongelmat, avoimuuden puute, vastuullisuuden puute. Olen ihan samaa mieltä kanssanne, mutta kyllä sieltä löytyy jotain hyvin myönteistäkin. Myönteistä se, että e, uudelleen puhutaan omista varoista, meidän pitää tehdä arvio, ja pitää myös määritellä. Tämä on meille keskeistä. Sen lisäksi, että meillä on arviointikriteerit, pitää myös mm, siis arviointikriteerit budjetin hallinnoimiseen – me, äh, kyllähän me voimme saada äh, suunnattoman paljon resursseja, mutta sillä voi olla myös huonot vaikutukset äh, yhteiskunnalliselle kohesiolle. E, ei meillä ole riittävästi keskustelua ja riittävästi nimityspolitiikkaa. Jotkut sanovat, että jos ei keskustella tarve, jos ei ole tarvetta keskustella, niin ei myöskään budjettilisäminen ole tarpeellista, mutta on todella keskeistä, että jos me lähdemme arvioimaan tätä järjestelmää, se on keskeisen tärkeää uudistuksia. Ei, uudistus oli kyse vain siitä, että on kyse avoimuuden lisäämisestä. The last question, statement. Viimeisenä, Rova Toma. merci, Monsieur le Président. Kiitos, rouva, kiitos arvoisa puheenjohtaja. Minä olen erittäin iloinen kaikesta kuulemastani. Täällä on kansallisten parlamenttien edustajia, jotka vaativat <clears throat> verotuspolitiikan hallinnoimista ja että se olisi enemmän kansallisen suvereniteetin alaisena. Mutta eikö meillä nyt ole riittävästi hallintaa, kun puhutaan kansallista jäsenmaksuista? Pitäisikö meidän muuttaa vähän pelisääntöjä? Pitäisikö meidän tehdä enemmän yhdessä yhteistyötä kansallisten parlamenttien kanssa siis Euroopan parlamentin suhteessa kansallisten parlamenttiin, mutta ottaa neuvosto tähän myös mukaan, tehdä enemmän yhdessä työtä ja todella luoda hyvät puitteet ja raamit hyvälle yhteistyölle. Omista varoista en nyt lähde toistamaan sitä, mitä, edustaja, mitä tässä on jo sanottu. Eihän tässä ole nyt kyse mistään vallankumouksesta, mistään uudesta. Tässä palataan lähtöruutuun. EU-ssa, kun sanotaan jo vanhat edustajat, aikaisemmat edustajat puhuivat jo siitä, että mitä tarkoittavat nämä resurssit, varat, jos puhutaan kansallisista jäsenmaksuosuuksista. Ja tässä on ehkä kyse tietystä budjetillisesta halvaantumisesta, jossa me elämme tänä päivänä, koska jokainen neuvottelija, joka tulee jäsenvaltiosta, tulee yhden ainoan tavoitteen mukana maksaa mahdollisimman vähän, maksaa mahdollisimman vähän budjettiin, jotta voisi sitten säilyttää suure, mahdollisimman paljon omalle kansalliselle valtiolle ja sen budjetille. Kysymys on niin yksinkertainen. Tarvitaanko omia varoja, se nyt on tietysti itsestäänselvyys, ja minä olen tässä hahmotellut neljä väylää, niitä on ehkä jo kuultu. Tässä on puhuttu nyt tähän alaspäin menoon. Sitä Ferhostatkin tässä jo peräänkuulutti, tai puhui siitä toinen asia, jota on tuettu paljon, on monikansallisten yritysten verottaminen, joka olisi erittäin epäsuosittu vero, koska sanotaan, että verothan yleensä ovat epäsuosittuja, ei tämä nyt ehkä olisi ainakaan tulosten kannalta, mutta kyllä me voisimme varmasti helposti sen lähteä helposti sitä toteuttamaan. Me muistamme, mitä Applen kanssa tapahtui Irlannissa, eli mutta ei tämä tule suoraan kasvattamaan EUn budjettia tämä sakko. Kolmas ehdotus, jos puhutaan, meillä pitäisi olla enemmän hiiliveroja, koska jos me puhumme rajojen sisäpuoliselta, sisäpuolisesta alueesta, kyllähän meillä voi olla hyvä <clears throat> säännöstä, mutta jos puhutaan tuontipolitiikasta, silloin tämä hiiliveron raja, raja-alueella on erittäin tärkeä ja sitten jos puhutaan transaktioverosta, siitä on jo puhuttu, en puhu siitä enää. Anteeksi, jos puhun väliin pitkällisesti, mutta minä halusin antaa oman panokseni tähän keskusteluun. Kiitoksia. Nyt olemme kuulleet, uskoakseni, todella mielenkiintoisia puheenvuoroja niin kansallisista parlamenteista, monista eri maista ja myös Euroopan parlamentista hyviä kommentteja. Nyt sitten takaisin paneelin jäseniin ja toimin niin kuin ensimmäisessä paneelissakin. Pyydän panelisteja puhumaan nyt toisessa järjestyksessä kuin paneelin alussa, joten alamme Giver Hofstadista. Nyt kello on tasan 8.28. Meidän pitää lopettaa puolelta. Voimme ehkä ottaa lisää 10 minuuttia. Pyytäisin rajoittamaan puheenvuorot pari minuuttiin. I'm gonna do it, an attempt to do so. so first of... Yritän tätä tehdä, näin toimia. Niin, tässä ei vaadita, että lisättäisiin huomattavasti Euroopan unionin talousarvion kokoa. Se on ihan oma keskustelunsa. Mutta tässä pyritään tekemään budjetti riippumattomaksi tästä tämänpäiväisestä pelistä, jota meillä on jossa jäsenvaltiot käytännössä yrittävät maksaa mahdollisimman vähän ja saada kuitenkin takaisin mahdollisimman paljon itse. Tätä peliä on pelattu vuodesta 80 1999 saakka ensimmäistä kertaa silloin kun komissio joutui ottamaan käyttöön tämän just oikeudenmukainen palautusperiaatteen. Jos saa varoja alueesta rahastosta, ja rakentaa tien Puolan, niin silloin toimijana on saksalainen yritys ja siinä on mukana vaikka belgialainen tai alankolainen logistiikan firma. Tämä on myös ristiriidassa koko eurooppalaisen ide- idean kanssa meidän pitää tällainen peli lopettaa ja paras tapa tässä on onnistua, on saada mahdollisimman paljon omia varoja. Ja tämän lisäksi on vielä yksi argumentti. Tuloja tasolla käytetään usein politiikan välineenä voi vähentää verotusta, voidaan tätä kautta lisätä kasvua, voidaan lisätä verotusta ja näin taistella saastumista vastaan. Tämä ei kuitenkaan ole mahdollista täällä EU:ssa. Tulopuolta ei voida käyttää poliittisena välineenä EU:ssa äh, lisäämällä tai nostamalla veroprosenttia tai taistella jotakin vastaan tai stimuloida jotakin. Se ei ole mahdollista tällä hetkellä. Joten loppujen lopuksi Tämä voi olla tällainen win-win-tilanne, jos jäsenvaltiot pääsevät er-, eroon tästä huonosta VKTL-kontribuutiosta. Ja siitä tulee aikamoinen kamppailu ja taistelu, vaikka silloinkin kun Euroopan parlamentti ja kansparlamentti ovat tästä samaa mieltä, niin valtiovarainministerit todella haluavat itse hoitaa oman BKTL-osuutensa. Kiitoksia, herra Kalfin. Kaksi asiaa kahdessa minuutissa. Ensinnäkin eräs kysymys, jonka herra Maragall esitti. Miten laaja Euroopan budjetin tulisi olla? En tiedä, miten Euroopan budjetin, miten laaja sen tulisi olla, en tiedä, mutta taisi puhua sisäisistä syistä muuttaa budjettia. Tähän asti niin on tehty, mutta pitäisi puhua myöskin ulkoista syistä, sillä jos on yhteinen valuutta, pitää olla myöskin finanssivälineitä, Euroopan vakausmekanismi on jo olemassa. Meillä on rahoitusvälineitä mukaan luettuna ESIR, siis Junckerin suunnitelma, joten meillä on eri välineitä, joissa on julkista rahaa Euroopassa ja samat maksajat, samat veronmaksajat. Jos me siis puhumme Euroopan budjetista, se oli pelkästään tämä eh, varsinainen budjetti, vaan myöskin nämä kaikki muut julkiset rahoitusvälineet, joita voitaisiin käyttää Euroopassa. Ja se täytyy olla sellaista, eh, että eh, veronmaksajat ovat tietoisia siitä. Toinen asia on sitten, ottaakseni esimerkin näistä eri näkökannoista, jotka näkökulmista Euroopan unionin budjettiin. Meillä on vuoden 2017 budjetti olla käynnissä. Sitä täytyy saada päätökseen instituutiossa marraskuuhun mennessä. Se perustuu tällaiseen arvioon, jonka Euroopan komissio tekee sen, mitä rahoja tarvitaan. Sitten neuvosto, valtiovarmistus sanovat, että tämä on liian pitkälle menevä tämä arvio varhaa tulee vähemmän. Mitä marraskuussa tapahtuu, kun marraskuussa on jo hyväksytty kansalliset budjetit. Mitä järkeä on keskustella tästä Euroopan parlamentissa, kun kansalliset parlamentit ovat jo hyväksyneet budjetin, niitä ei kiinnosta se, mitä tarpeet ovat. En tiedä kovinkaan monta, monta parlamenttia Euroopassa, jossa keskustellaan EU-budjetista ja siitä, mitä siihen tarvitaan. Joten viime kädessä on se, se, on se, mitä on jäljellä. Ja tämä on hyvin, tässä on se ero, mikä on Euroopan ja kansallisen näkökannan välillä EU-budjettiin. Mr. Voss. Kiitoksia sitten edustaja Voss. Iginhat. Espanjalainen kollega alussa kysyi, mitä meidän pitää tehdä, pitääkö meidän muut korjata tavoitteita, vähentää niitä, pienentää niitä vai varoja. Ja pelkään pahoin, että kehitys, jonka me nyt näemme tällä hetkellä, ei jätä meille mitään mahdollisuuksia Ongelmat ovat olemassa ja on kaksi mahdollisuutta. Joko sanoa, että ekologiset ongelmat, joita meillä on, pakolaiskriisi, Euroopan vakauttaminen, eurovyöhykkeen vakauttaminen, niihin voidaan tarttua yhdessä, tai, tai jokainen sitten valitsee oman kansallisen tiensä, niin kuin nyt näyttää olevan monissa maissa ratkaisuna esillä. Ja kokemukset historiasta osoittavat, että kaikilla kansallisilla teillä päädytään taloudellisesti, sosiaalisesti ja ekologisesti umpikujaan, ja siksi olen sitä mieltä, että Euroopan unioni täytyy saattaa kykeneväksi enemmän kuin tähän asti vaikuttaa ongelmien ratkaisemiseen. Se merkitsee sitä, että kun minä itse olen omassa ryhmässäni Saksan liittopäivillä esittelijänä Italian Espanjan ja Kreikan osalta. Ja se ei merkitse sitä, että meidän pitäisi luopua tai voisimme luopua rakenteellisista uudistuksista silloin, kun kysymys koulutuksesta, ammattikoulutuksesta tai oikeuslaitoksesta. Tämä on usein huolestuttava tai rakenteellisesta uudistuksesta niin, että voidaan vielä lävitse verovaatimukset, että tämä, me vain päätetään vain veroja, se ei riitä. Tärkeää, että myöskin verotus tapahtuu. Tämä on hyvin erilaista eri maissa. Kansallisvaltioiden täytyy vaikuttaa asioihin, mutta ilman, että harjoitetaan yhteistyötä Euroopassa, näitä ongelmia ei saada, tai tehtäviä ei saada hoidettua. nyt kansalliset voi katsoa natalistien, sovinistien ja populistien joukkoon tai joskus vasemmistoradikaalien joukkoon, vaan ongelmiin täytyy tarttua. Ja ne täytyy eurooppalaisten toimielinten yhteisellä toiminnalla, niihin täytyy olla eurooppalaisten toimielinten yhteisellä toiminnalla, se täytyy tapahtua näin. Täytyy torjua konkreettisia, konkreettista menestystä ihmisille ongelmien ratkaisemisessa, kun on sosiaalisessa sosiaalisesta polkumyynnissä tai vastaavista. Ja silloin voidaan saada takaisin luottamusta. Jos me alusta lähtien uskomme kohtaloon, niin kuin monella alueella näyttää tapahtuvan, ongelmia ei saada ratkaistua. Ihmisten täytyy tuntea, että me haluamme ratkaista ongelmat. Mr. Anderson. Andersson. Tässä oli myös pari kysymystä suoraan teille. Ja, ja Minä en usko, että kaksi minuuttia riittää. Näyttäisi siltä, että minun pitäisi vastata laajemmassa perspektiivissä. Verotulot eivät varmaankaan tule kasvamaan, mutta samaan aikaan kuitenkin työ osalta olemme enemmän siihen suuntaan, että puhutaan omien varojen puolesta siksi, että on suurempia haasteita ja suurempaa tarvetta ja yhä enemmän menoja. Tämä ei minusta sovi yhteen. Jos verotulot eivät kasva, silloin se merkitsee kyllä sitä, että kokonaisuudessaan verotulot eivät ole kasvaneet, mutta sen sijaan jäsenvaltioiden pitäisi kuitenkin siirtää enemmän resursseja yhteiseen EU-budjettiin, koska muutenhan tämä ei toimi. Ja toinen argumentti, jota koko ajan otetaan esille, että tämä on että tätä on mahdoton ohjata, että ei haluta ottaa osaa tähän peliin. Minun korvissani tämä kuulostaa siltä kuin, että me emme jaksa sitä, että on enempää, demo, enemmän demokratiaa. Me haluamme oikeuden tehdä päätöksiä neuvottelematta joidenkin maiden kanssa. Se on hyökkäys kansallista itsemääräämisoikeutta vastaan. Se, että on autonominen budjetti, on askel federalistiseen suuntaan ja se on se, mitä me, mitä me Ruotsissa olemme asettuneet vastustamaan. Meidän mielestä EU pitää olla se unioni, joka se on ollut. Se on selvinnyt monista haasteista. Totta kai demokratia on sellaista, että se vaatii paljon työtä, se on raskasta, mutta se on ehdottoman tärkein, ehdottomasti tärkein kysymys meille. Se, että kansalaiset näkevät, että EUn yhteistyöllä on legitimiteetti. Ja joku sanoi täällä aiemmin, että EUn budjetti ei ole riittävän tehokas. No mutta ajatelkaapa nyt, että jos kansalaiset ovat sen sijaan sitä mieltä, että EUn yhteistyö ei ole riittävän e, tehokasta, sitä minä varmaankaan en usko. E, en usko, että tätä ongelmaa ratkaistaisiin omilla varoilla EU-budjetissa. Kysymys on aivan muista ongelmista. Olen erittäin skeptinen. Minä en vastusta sitä, että uudistetaan asioita tavalla tai toisella. Ja uskon, että meillä on hyvin paljon tehtävää, ei pelkästään silloin, kun on kysymys EUn budjetista, vaan myöskin siitä, mitä otin aiemmin esille, se, että katsotaan, miten, minkälaisia kaupan esteitä on olemassa, toiminnan esteitä, turhaa byrokratiaa, turhia sääntöjä. Nämä ovat hyvin tärkeitä kysymyksiä minun kannaltani katsottuna. Olen iloinen siitä, eh, että, että olen sanonut olla tällä, tämä ei ole mennyt hukkaan, ja olen ainakin voinut tuoda jonkinlaisen uuden vivahteen myöskin tähän keskusteluun. So... Kiitoksia kovasti. Haluan jälleen kiittää kaikkia neljää panelistiamme hyvin valittu joukko erilaisia näkemyksiä kuultiin. Ja mielestäni tämä tässä oli tarkoituksenakin. Nyt vielä hetkinen, pari kolme ilmoitusta vain. Ensimmäinen ilmoitus koskee huomisaamua. Muistutan teitä siitä, että aloitamme kello 10 huomenna ja komission varapuheenjohtaja Georgieva pitää pääpuheenvuoron. Pyytäisin, että ollaan todellakin ajoissa paikalla, jotta voimme alkaa tasan kello 10. Huomenna meillä on tiukka aikataulu, siksi on erittäin tärkeää, että todellakin pääsemme aloittamaan ajoissa ja kaikki ovat paikalla. Toinen asia, meillä on tällainen walking dinner illallinen, joka alkaa kello 19 Jehudi Menudin tilassa Paul Aris Park-rakennuksessa. Kiitän tulkeja ja pyydän anteeksi siitä, että olemme 10 minuuttia jäljessä aikataulusta, kuten tavallista. He ovat tehneet hyvää työtä ja vielä lopuksi yksi, älkää unohtako mitään arvokkaita esineitä saaliin tai muuta tavaroita. Nähdään aamuna. Mukavaa iltaa, kiitos. Thank you.